So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag. No niin, hyvät kollegat, hyvää päivää ja tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Toivotan kaikki tervetulleeksi, jotka ovat jo paikan päällä. Esityslistan kohta yksi on esityslistan hyväksyminen. Siihen tullaan tekemään muutos. Eli vierailumme tai keskusteluvierailustamme emassa siirretään, koska sitten tässä on nyt aukko, koska seuraava esityslistan kohta, joka koskee vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia. Tämä on Jörgensenin mietintä, siitä voidaan keskustella vasta kello 17, koska hän tulee vasta silloin paikalle. Eli kun me olemme saaneet kohdan neljä päätöksiä, niin meidän täytyy keskeyttää kokous kello 17 asti. Ja sitten sen jälkeen hän vielä komissaari Hedegaard tulee luoksemme. Sitten voimme siirtyä esityslistan kohtaan kaksi. Te ehkä kaikki olettekin jo kuulleet, että Viime vuoden CO2-päästön arviot on julkaistu. Ollaan päästy ennätyslukemiin, mitä päästöihin tulee. Ja tämä on huono asia, koska me emme edisty tämän asian suhteen, vaan me ottaneet takapakkia 6 prosenttia enemmän ilmastokasvupäästöjä kuin edellisenä vuonna. Ja Tämä tietysti liittyy myös Durbanin päätöslauselmaan, josta päätetään ensi, vuon, ensi viikolla Strasbourgissa. Sitten G20 huippukokous, jossa piti käsitellä myös ilmastokysymyksiä. No, niihin ei koskaan päästy näiden euroongelmien ja finanssikriisin takia. Eli siellä on ainoastaan kaksi kappaletta, jossa nämä henkilöt ovat ottaneet kantaa, mutta on sanottu, mitä fossiilisiin polttoaineisiin tulee eh, ja subventioihin, niin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ne tullaan poistamaan. Ja Dorbanin suhteen siellä on sitten vaan bla blaata, eli sitä ei tarvitse mainita jotain yleistä. Valitettavasti näitä asioita ei voitu käsitellä. Ja sitten seuraavaksi pöytäkirjojen hyväksyminen 13.14. heinäkuuta, 12. syyskuuta, 26. syyskuuta ja 3-5. lokakuuta. Ja kuten aina, jos teillä ei ole mitään huomioita kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirjat on hyväksytty. No niin, nyt pääsemme sitten vasta aloittamaan, eli kohta neljä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan elintarvikeviraston EFSAn johtajan Katrin Jeslän Lanellen. Ja tuota, myös hänen tiiminsä tervetulleeksi Parmasta. Äh, Rova Jeslän Lanell, olemme aina iloisia, kun tulette tänne luoksemme meidän valiokuntaamme. EFSA on meille erittäin tärkeä virasto. Se käsittelee hyvin moninaisia aiheita, jotka voivat olla myös hyvin ristiriitaisia. Ja tämä on siis vuosittainen keskustelu EFSAn työohjelmasta. Ja valiokunta odottaa mielenkiinnolla, miten työt etenevät, ja minä annankin teille nyt sitten heti puheenvuoron. Sydämellisesti tervetuloa. Dear Chair, honorable members of the European... Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani nyt tulla tähän vuotuisen tapaamiseen Euroopan parlamentin kanssa. Teidän tukenne sille työlle, jota me teemme Euroopan kansalaisten puolesta, on ollut erittäin tärkeää ja olemme kiitollisia yhteistyöhalukkuudestanne. Vuoden mittaan olemme kuulleet teitä tärkeiden asioiden yhteydessä ja teidän kiinnostustanne, joka kohdistuu meidän työhömme, arvostamme suuresti. Tänään haluaisin kertoa hieman ajantasaista tietoa kolmesta erityisestä alasta, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat eurooppalaiseen kansanterveyteen. Elintarvikkeen aiheuttamat eläinsairaudet, e, elintarvikkeiden sisältämät kemikaalit sekä ravitsemuskysymykset. Ja tämän jälkeen kerron, kerron joistakin strategista kehityskuluista EFSassa. E. coli bakteeritartunta Saksassa ja Ranskassa, tai STEC, millä me kutsumme sitä, osoitti, miten tärkeää on valvoa eläinperäisiä mikroorganismeja. Traaginen lopputulos yli 50 kuollutta, tuhansia sairaita ihmisiä ja satoja, jotka jäävät pysyvästi vammaiseksi. meitä siitä, että elintarvikkeiden aiheuttavat sairaudet voivat olla vakavia. Eläinsairaudet voivat siirtyä eläimiltä ihmisille Ja jotkut elintarvikeperäiset mikroorganismit Euroopassa, kuten salmonella ja kampylobakteeri, ovat vakava uhka. Euroopan unionissa raportoidaan tällaisia tapauksia yhteensä yli 320 000 elintarvikeista aiheuttavia sairauksia. Viime kuussa varapuheenjohtaja Rod Berent ystävällisesti järjesti seminaarin Euroopan parlamentissa, joka käsiteltiin tätä samaista aihetta. Seminaari oli komission ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDCn yhteinen tilaisuus. Ja se onnistui kartoittamaan kautta Euroopan esiintyviä eläinperäisiä sairauksia. Samalla pohdittiin, mitä voidaan tehdä lisäedistyksen aikaansaamiseksi. Salmonella-tapausten puolittuminen Euroopassa viiden vuoden aikana vuodesta 2009 eteenpäin on tavoite taka Tuloksesta olemme kaikilla ylpeitä, etenkin otetaan huomioon trendit muualla maailmassa. EFSAn työ on ollut keskeisessä asemassa tässä suhteessa. Olemme valmiita jatkamaan edelleenkin kansallisia ja eurooppalaisia valvontaohjelmia tässä suhteessa. Karjakanta on suurin eläinperäisten infektioiden aiheuttaja. Siksi saimme komissiolta vuonna 2010 mandaatin uudenaikaistaa lihatarkastusjärjestelmän Euroopassa. Julkaisimme sikoja koskevan ensimmäisen sen lausuntomme lokakuussa. Siinä määritellään monia biologisia uhkia mukaan luettuna salmonella. Nämä ovat tärkeimmässä asemassa, kun tarkastetaan sianlihaa teurastamoissa. Mukana on lukuisia suosituksia sen suhteen, miten voidaan parantaa tarkastuksia ja miten voidaan helpottaa varhaista havainnointia silloin, kun on kyse uhkista. Samalla ehdotamme kaiken kattavia turvatoimia sikojen ruhojen käsittelyn yhteydessä. Ja lisäksi näyttelytöstrategia on ehdotettu uudistettavan. Vuoteen 2013 puolen välin mennessä on tarkoitus julkaista kuusi muuta lausuntoa, joissa pohditaan biologisia ja kemiallisia saastut, saastumisen lähteitä lihan tuotantoketjussa. Kuten tiedätte, EFSA vastaa myöskin komission jäsenvaltioiden pyyntöihin, kiireisiin pyyntöihin joka vuosi ja hiljattainen stekä tartunta, epidemia oli jälleen kerran esimerkki siitä, miten kriiseihin täytyy valmistautua ennalta. Olemme antaneet kuusi pikaista lausuntoa tai nopean tahtiin pyydettyä lausuntoa yhdessä ECDCn kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa, jotka olemme jäsenvaltioiden tässä lisäksi. Olemme toimineet komission ja Saksan viranomaisten kanssa yhteistyössä etsiessämme sekä tartunnan aiheuttajaa. Ja sitten kun myöhemmin Ranskassa esiintyi tällainen tautipesäke, me pystyimme heinäkuussa tunnistamaan todennäköisen yhteyden näiden tapausten välillä. Kyse oli Egyptistä tuoduista pavun iduista, jotka oli tuotu Saksaan. Meidän mm. tulevat lausuntomme pohtivat riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi tektartuntaan ja muihin patogeeneihin taudin aiheuttajiin silloin, kun on kyse siemenistä ja idätetyistä siemenistä. Tätä pystymme estämään tartunnat tulevaisuudessa toivottavasti. Me analysoimme myöskin tietoja ja tilastoja ja tarkastelemme riskitekijöitä ja pyrkinyt varmistautumaan riskeihin ja kriiseihin. Tämä on sen, että Eurooppa on toiminut tehokkaasti kriisitapauksissa. Mitä riskeihin yhteydessä tapahtuvan tiedottamiseen tulee, olemme järjestäneet neuvontavan foorumin avulla suuntaviivoja, jotta voitaisiin johdonmukaisemmin reagoida riskitapauksiin kriisin yhteydessä. Temaattinen lähestymistapamme, joka ilmenee vuoden 2010-2013 tietostrategiasta meidän verkkosivullamme on mukana kaikki tiedot, jotka liittyvät toimiin, jotka kohdistuvat eläinperäisiin sairauksiin nyt tätä toimintaa on järkiperäistetty. Hiljattaisen mielipidetutkimukset osoittavat, että kuluttajien näkemykset vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa silloin, kun on kyse kemikaaleista ja torjuntaan jäämistä. Ne ovat merkittämässä asemassa ihmisten mielipiteissä. EFSA on ryhtynyt vuotuiseen tiedon keräämiseen taiden aiheuttajista jäsenvaltiossa ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmistä. Tässä on tarkasteltu esimerkiksi dioksiineja, PCBitä, pysyviä organisia saastuttajia, torjunta-aineita ja niiden jäämiä esimerkiksi. Myöskin raskasmetallit, jotka ovat päätyneet ympäristöön, myöskin siis mukaan luettuna aflatoksiineita on otettu huomioon, ja myöskin furanit ja akrylamidit, joita tuotetaan elintarvikkeiden jalostamisen yhteydessä. Jotta voisimme paremmin luottaa tietoihin ja tietojen keräämiseen, olemme ryhtyneet tällaisiin Total Diet Studies-tutkimuksiin yhteistyössä WHO ja FAO kanssa. Tarkastelemme elintarvikkaiden sisältämiä saastuttavia aineita ja myöskin sitä, miten niitä täytyy valmistaa tai käsitellä ennen kuin niitä analysoidaan. Vuoden 2008 lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiot su- suorittavat vuotuisen torjuntaan jäämien tutkimuksen ja raportoit sitten tuloksista komissiolle ja EFSAlle. Huomispäivänä EFSA tulee julkaisemaan kolmannen vuotuisen kertomuksen sekä liittyy torjuntaan jäämiin. Tästä saamme kaiken kattavan katsauksen elintarvikkeiden sisältämistä torjuntaan jäämistä vuonna 2009 Euroopan unionissa. Tulokset ovat rohkaisevia. Ne osoittavat, että sääntöjen noudattaminen paranee Yhteensä mukana tutkimuksessa on 834 torjunta-ainetta. Niitä on pystytty, ne on pystytty pitämään 98 prosenttisesti sallittujen rajan alapuolella. Pohjalla on 68 000 pistokoetta. Tämä tutkimus osoitti myös 61,4 prosenttia näytteistä oli ra- raja-arvojen arapuolella ja vain pieni määrä ylitti nämä mrl rajat Tämä oli laskenut vuodesta 2006 40,4 prosenttia 1,4 prosenttia. Lisäksi on tärkeää tietää, että eurooppalaiset syövät mistä heidän ruokansa koostuu. Viime vuosina olemme havainneet, kuinka merkittävää parantumista on saatu aikaan olemassa olevien tietojen osalta. EFSA on tutkinut aikuisten, lasten ja vanhusten ravitsemusta ja kemiallisia saastuttajia eri, eri, eri elintarvikkeissa. EFSA on laatinut kaiken kattavan eurooppalaisen elintarvikkeiden kuluttamistietokannan. Se sisältää tarkkaa tietoa miltei 70 000 Euroopan kansalaisen ravitsemustottumuksista. Mukana on ollut 22 jäsenvaltiota. Tietoa on kerätty 32 eri kansallisesta ravitsemustutkimuksesta. Sydän- ja verisuonisairaudet, syövät, sokeritauti, krooniset hengityselinten sairaudet, nämä niin sanotut muut kuin tarttuvat taidot, ovat johtaneet kolmeen kuolemantapaukseen viidestä maailmanlaajuisesti katsottuna. Tähän, tähän kaikkeen liittyy riskitekijöitä, esimerkiksi huonot ravitsemustottumukset, fyysisen liikunnan puute ja muuten että Euroopassa taakka on miltei suurin, tai kaikkein suurin maailmassa WHO on viimeaikaisten Eurooppa koskevien tilastojen valossa. Yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisistä toimista on tiedottaminen ja valistaminen. Sitä täytyy kertoa, mikä on terveellinen ravinto näin ruotsimasta koskevien Tilastojen lisäksi olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi viitearvojen aikaansaamiseksi ja näistä tiedottamiseksi poliittisille päätöksentekijöille. Ja me myöskin antajat terveystavoitteita. Viime heinäkuussa julkaisimme viimeisimmän terveysväittämiä koskevan arvion. Tämä oli EFSAN ravitsemusta, diettituotteita ja allergioita käsittelevän paneelin työn huipentuma. Kolmen vuoden työ oli takana. EFSAn paneeli oli tutkinut miltei 3000 terveysväittämää vuodesta 2008 lähtien ja oli pohdittu. EFSA tutki, mitä tieteellistä näyttöä oli väittämien takana. Komission sen valtioiden täytyy yhteistyössä sitten päättää, voidaanko käyttää tällaisia terveysväittämiä sisältäviä merkintöjä esimerkiksi mainonnassa. Tällainen tutkimus mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat tehdä ja tärkevämpiä valintoja. Tämä auttaa myöskin teollisuutta. Teollisuuden voidaan antaa osvittaa siitä, mihin suuntaan kannattaa mennä tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla. Kuten totesin, toinen tärkeä elementti työohjelmassamme on se, että tarkastelemme säänneltyjä tuotteita, esimerkiksi elintarvikkeita, elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineita, pakkausmateriaalia, make- makeutus- tai aromiaineita, prosessointiin käytettäviä aineita, torjunta-aineita ja kiemoita. Samalla kun tarkastelemme turvallisuutta, tarkastelemme myöskin terve- terveyteen, terveysvaikutuksia ja hyötyjä ympäristövaikutusta. Haluaisimme maatalouden elintarviketuotantoon kestävää kehitystä Euroopan 2020-strategian mukaisesti. Hiljattainen EFSAn uuden organisointi on ottanut huomioon, miten tärkeää on tarkastaa näitä säänneltyjä tuotteita. Esimerkiksi tällainen ha- hakemus, äh, hakemuksia käsittelevä toimisto on helposti, merkittävällä tavalla helpottanut äh, hakemusten jättäjien elämää ja tehnyt äh, eri osapuolten elämästä helpompaa, yksinkertaistanut asioita ja tehostanut niitä noin 40 prosenttia niin vuotuisista resursseistamme käytetään tämä tyyppisten tärkeiden kansanterveyteen liittyvien tekijöiden parissa. Vaikkakin äh, joskus joudutaan keräämään, keräämään maksuja, olemme pohtineet täytyisessä komission kanssa. Meidän täytyy pitää kiinni meidän äh, toimivaltuuksistamme ja vahvistaa toimintamahdollisuuksiamme. EFTAn laina myöskin vuosi 2012-2016 tieteellisen strategian luonnoksen, jota nyt, jonka suhteen nyt on meneillään julkinen kuuleminen. Siinä painotetaan riskipohjaista lähestymistapaa työn priorisoinnissa. Asiakirjassa määritellään neljä strategista päämäärää EFSAn tulevan tieteellisen työn kannalta. Ensinnäkin kehitetään tieteellistä osaamista ja optimisaasti halutaan käyttää myös kerroppaista riskinarviointikapasiteettia. Lisäksi kehitetään ja harmonisoidaan riskinarviointimenetelmiä ja vahvistetaan tieteellistä pohjaa arvioinnin ja riskinvalvonnan yhteydessä. Samanaikaisesti, kun laadimme tieteellisen strategian, kehitämme myöskin uuden riippumattomuuspolitiikkaa koskevan prosessin sekä tieteellisen päätöksentekoprosessin. Tämä pohjautuu olemassa oleviin lähestymistapoihin välineisiin ja menneisiin kokemuksiin. Tarkoituksena on parantaa tieteellisen työn riippumattomuutta EFSassa. Samalla pyritään korkealaatuiseen tieteelliseen osaamiseen. Tämänkin suhteen on järjestetty laaja kuuleminen. Olemme järjestäneet myöskin workshopin täällä Brysselissä. Järjestettiin viime kuussa. Vuoropuhelut olemme käyneet suuren yleisön kanssa on ollut erittäin hyödyllistä ja eri näkemykset ja kannanotot ovat rikastuttaneet lopullista politiikkaamme ja täytäntöönpanon sääntöjä. Tässä suhteessa olisin, olisin kiittää erityisesti Kartika Liotardia, joka on ollut meidän yhteyshenkilömme Euroopan parlamentin puolella. Hän piti erittäin merkittävän puheen tuen workshopin yhteydessä. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tukeneet meitä meidän työssämme, erityisestikin silloin, kun on ollut kyse meidän budjetistamme. Tiedämme, että nyt äh, budjetti, taloustilanne on erittäin tiukka, erittäin vaikea. Me olemme valmiita tukemaan teitä jatkossakin, kun te pyritte täällä puolustamaan Euroopan kansalaisten odotuksia ja ilmaiset kansalaisten huolia. meille vastaa myöskin teidän kysymyksiin ja mikäli teillä on jotakin kysyttävää Essan työn osalta. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Direktorin. Kiitoksia. Äh, Rova Jeslan Lanel. Teidän virastonne käsittelee hyvin harkaluontoisia kysymyksiä, terveys, elintarvikkeet. Tämä on tietysti asia, joka kiinnostaa kaikkia ihmisiä. Ja tämä E-kolitapaus, mainitsitte sen. Me puhuimme siitä myös hyvin paljon täällä. Eli mitkä ovat viestintästrategiat Euroopan unionissa ja kuinka monet tasot voivat sitten antaa tällaisia hälytyksiä, miten niitä koordinoidaan. Te mainitsitte nämä terveysväitteet 3000. Se on hyvä, että näitä myös eritellään. Eli ne, jotka mekin haluamme pois, eli tällaiset markkinointivälineet. Me tarvitsemme tietoa kuluttajia tässä usein johdetaan kuluttaja harhaan. Ja EFSA on tehnyt tässä erittäin tärkeää työtä. Ja tutkijoiden arvioiden riippumattomuus, tämä on jatkuva aihe. Teillä oli tämä kokous Brysselissä. Tämä on aina vaikea asia arvioitavaksi Jokainen totta kai joskus on ollut tekemisissä myös teollisuuden kanssa, mutta jos joku henkilö työskentelee EFSAlle, niin tietysti tässä täytyy katsoa, että ei ole mitään päällekkäisiä intressejä. Täällä on puheenvuoropyyntejä. Ehkä minä kysyisin vielä tästä bifenoli Aasta. Ranskan kansalliskokoushan rajoitti sen käyttöä. Miten pitkälle te olette päässeet nyt sitten tämän aineen arvioinnissa? François Grostet on nyt ensimmäinen, joka saa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olemme aina iloisia, kun voimme käydä vuoropuhelua rouva johtajan kanssa – nyt kun sain puheenvuoron, niin halusin minäkin puhua tässä nyt Bifonioli Aasta, koska asian suhteen on erilaisia näkemyksiä Euroopassa ja muuallakin. Ranskassa tapaukseen on puututtu. Ranskassa on hyvinkin paljon pohdittu tätä asiaa. Myöskin julkinen mielipide on käynyt keskustelua asiasta. Tieteellistä näyttöä on kerätty ja Ranska toivoakin nyt lopettaa, äh, voivansa lopettaa markkinoinnin silloin, kun on kysylintarvikkaista, jotka sisältävät bifenoli Ata. Lisäksi näiden tuotteiden tuonti Ranskaan halutaan kieltää. Suuri yleisö on erittäin huolestunut, koska on sanottu, että bifenoli Aan käyttö saattaa olla ihmiselle vaarallista, silloin kun on kyse hyvin matalista altistusarvoista. Kaksi tieteellistä raporttia, jotka Ranskassa on tehty terveysvaikutuksista, on johtanut siihen, että esimerkiksi pienin lapsille, raskanoiden naisille ja muille huonon, huonossa terveystilanteessa oleville ihmisille ei pitäisi lainkaan sallia sitä, että he altistuvat tämä biffenoli alle. Ranskan tasolla on haluttu puuttua asiaan, mutta entä sitten Euroopan tasolla? Voitaisiinko kuvitella, että paremmin käytäisiin näkemysten vaihtoa jäsenvaltioiden keskellä, että voitaisiin välttyä sellaisilta johtopäätöksiltä, jotka ovat ehkä ristiriidassa keskenään. Minusta vaikuttaa siltä, että olisi erittäin tärkeäkin, että Euroopan tasolla käytäisiin tällaista keskustelua tämän tyyppistä kysymystä. Toinen kysymys, täällä viitettiin myöskin terveysväittämiin terveysväittämistä todettiin, että niiden suhteen on tehty merkittävää työtä ja edistystä on saatu aikaan ja tieteellistä näyttöä on valtavan paljon. Te totesitte, että tämä on avuksi myöskin itse elintarviketeollisuuden, mutta entä sitten kuluttaja, tavallinen kuluttaja? Kul- ymmärtääkö kuluttaja oikeastaan sitä tietoa, mitä me heille tuputamme? Minulla on hieman sellainen tunne, että pikemminkin monimutkaistetaan ja hämmennetään kuluttajaa, mikäli tieto on liikaa esimerkiksi, mikäli on väittämät, mitkä liittyvät vitamiineihin ja mineraaleihin, kivenäisaineisiin. Minusta vaikuttaa siltä, että tietoa on jo nyt jo melkoisen paljon. Kiitos. Linda McKevin. Thank Kiitos. Um, Kiitos. Voisitko hiukan selkeyttää että aikataulua terveysväitteiden osalta. Olette tekemässä tästä arviointia, mutta, mutta se tulee käsittääkseni joulua komitologiaan. Voisiko kertoa, että niin tällä tehtiin mukaan 9 prosenttia näistä määräyksistä väittämistä on hylätty. Voisiko palata tähän asiaan vielä uudestaan ja sitten nämä... We were supposed to have the nutrient ravitsemusprofiilit, näyttäisi täällä sinne paljon yhtään mitään. Se on Saksa, Saksa jarruttaa asian käsittelyä neuvostossa. Miten meillä voi olla todellista terveysväitelainsäädäntöä ilman näitä profiileja? Joo, Karl Schlüter. Kiitos, Karl Schlüter. Just follow up on the bisphenol. Niin, tästä bifenolista vielä. Tämä ei liity ainoastaan tuttipulloihin, vaan myös Niin, täällä mainittiin myös torjunta-aineet. Se on tietysti hyvä asia, että niitä on nyt havaittu vähemmän. Mutta mikä tulos tulisi olemaan niin, minä olen nimittäin kuullut, että jos nyt vältetään sitä, että raja-arvo ylitettäisiin, niin jotkut käyttävät useita torjunta-aineita, jotta ei ylitettäisi yhden torjunta-aineen raja-arvo. Eli mikä tässä nyt on, on logiikka? Eli jos jossakin rajana on 40 prosenttia, toisessa 40 prosenttia ja kolmannessa 40 prosenttia, koska yhdessähän sitten päästään yli 100 prosenttiin. Mikä, mitä te ajattelette tällaisesta lähestymistavasta? Eli lasketaan sitten nämä raja-arvot yhteen, koska tällaiset sekoitukset saattavat olla paljon vaarallisempia niin te puhuitte täällä eturistiriidasta, tai ehkä tiesitte tuota tämän asian esille. Te muistatte, kun keskustelemme GMO-paneelista, te sanotte, että tulette arvioimaan tilanteen. Oletteko päässeet johtopäätökseen? Miten te tulette toteuttamaan tämän? Tuletteko olemaan tiukka ohjesäännön suhteen, henkilöstösääntöjen suhteen? Tämä minua kiinnostaisi. Niin, meillä on arkaluontoisia äh, GMO-päätöksiä muun muassa hunajan suhteen. Miten tätä on pystytty arvioimaan näin nopeasti? Ja tässä on monta muutakin asiakirjaa tulossa, joten meidän täytyy taata se, että kaikki asiantuntijat näissä GMO-kysymyksissä ovat täysin riippumattomia. Äh. Kiitos, Karl hunaa ja niin, eh, herra Peterle voi jo varmasti käsillä, että hän on mehiläisten hoitaja. Alepa, gospod predsednik. Eh, jäs sem malo bolše volje, od kari Evropsko Niin, minä olen hiukan paremmalla tuulella sitten sen jälkeen, kun Euroopan tuomioistuin otti selkeästi kantaa geneettisesti muutettuihin organismeihin hunajassa. Uskoakseni me olemme nyt tässä päässeet parempaan suuntaan. Mutta kuitenkin minulla on toinen kysymys mielessäni. Mä olin hyvin kiitollinen tästä esityksestä, joka meille juuri annettiin, ja uskonkin, että tämä virasto on tärkeimpiä Euroopan unionissa. Kuten monet EUn kansalaiset, minäkin olen vakuuttunut siitä, että on olemassa yhteys ravinnon laadun ja terveyden välillä. Euroopassa yleisesti ottaen tilanne on huonontumassa. Te puhuitte biologisista ja kemiallisista saasteaineista, mutta minua kiinnostavat ennen kaikkea ne, jotka syntyvät termistä menettelyjen kautta elintarviketeollisuudessa, mitä vaikutus esimerkiksi on ruokaöljyillä tiettyihin ruokatuotteisiin, joita valmistetaan tietyissä lämpötiloissa, koska tämä johtaa muutoksiin – vitaaleissa aineissa, joita on elintarvikkeissa. Sloveniassa vedettiin pois markkinoilta öljyä ja tämä oli läheisessä yhteydessä siihen, että yhä enemmän myydään tällaisia erilaisia ravintoöljyjä, ruokaöljyjä. Miten pitkälti tämä liittyy nyt siihen, mitä johtopäätöksiä te olette tekemässä tästä asiasta? Ja minua kiinnostaisi myös se, onko niin, että Euroopan komissio myöskin on ottamassa asian huomioon? And uh, Mr. Zanoni. Kiitoksia, herra Zanoni. Grazie, presidente. Grazie alla direttrice. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin EFSAn pääjohtajalle tästä erittäin mielenkiintoisesta katsauksesta. Minusta oli hienoa kuulla, että yksi hänen virastonsa tehtävistä – on vastata Euroopan kansalaisten huoliin. Tässä valossa haluaisin kertoa teille tärkeästä ilmiöstä ja pyytäisin pääjohtajan näkemystä tästä. Kyse on saastumisesta, ei pelkästään Välimeren seudulla, vaan muuallakin. Kyse on elintarvikkeiden saastumisesta Italian koillisosassa – Saastumisen aiheuttajat ovat sementtitehtaat ja jätteenpolttolaitokset tuolla alueella. Siellä poltetaan jätettä energiatarkoituksiin. Jätettä käytetään myöskin sementin raaka-aineena. Sitä sekoitetaan sementin sekaan. Meillä on Treviisosta Veneton maakunnasta yksi esimerkki tällaisesta jätteenpolttolaitoksesta. Siellä on esimerkiksi PCBtä löydetty kaksi kertaa enemmän elintarvikkeista kuin mikä on sallittu raja. Tämä on merkittävä ongelma tuolla alueella. Fiulin alueella puolestaan on todettu lehtitietojen mukaan, että siellä on analysoitu dioksiinimääriä, jota on löydetty kananlihasta ja siipikarjan lihassa on kymmenen kertaa enemmän nyt dioksiinia kuin mitä Euroopassa on lupa olla. Lombardiassa puolestaan on PCB, valtavan suuria PCB-määriä löydetty lehmän maidosta 18 eri karjatilalla. Ja nuo karjatilat on jouduttu lopettamaan. Padoan alueella puolestaan on sementtitehdas, joka on aiheuttanut ongelmia. Sama sementtitehdas on pyörinyt 1950-luvulta lähtien ja ongelmat vain lisääntyvät. Siksi en kerta kaikkien voi ymmärtää, miksi tällainen sementtitehdas toisin kuin jätteenpolttolaitos, saa saastuttaa jopa yhdeksän kertaa enemmän kuin polttolaitoksella on lupa saastuttaa. Miksi sementtitehtailla on eri raja-arvot kuin jätteenpolttolaitoksilla? Emilia Romanian alueella Paduassa puolestaan toimii Barilla elintarviketehdas, erittäin kuuluisa sellainen. Ja nyt sen läheisyyteen ollaan rakentamassa jätteenpolttolaitossa ja jätteenpolttolaitosta ja biomassan käsittelylaitos niin ikään on lähellä maatalousaluetta. Tästä saattaa syntyä saastumista niin ikään. Paikalliset asukkaat ovat pyrkineet nyt saamaan tietoa asiasta ja lukuja. Usein analyysit tulevat ihmisten tietoisuuteen liian myöhään. Sementtiteollisuuden lobbarit puolestaan ovat pyrkineet äh, vaikuttamaan tilanteeseen ja ihmisten mielipiteeseen niin ikään, mutta silloin kun he suorittavat analyysiä, silloin tulokset ovat aina erilaisia. Esimerkiksi Fuelin alueella siipikarjan lihasta dioksiini määrätä olivat tutkimusten mukaan aivan erilaisia kuin yksityisten tutkijoiden saamat dioksiiniluvut. Tässä täytyy nyt vakavasti otettavalla tavalla pohtia se, miten voitaisiin paremmin arvioida esimerkiksi sementtitehtaiden ja jätteenpolttolaitosten vaikutusta maatalouteen ja myöskin karjan kasvatukseen. Täten me voimme paremmin suojata, suojata kuluttajaa. Minun mielestäni vain tällä tavalla me pystymme vastaamaan niihin vakaviin huolen aiheisiin, joita kansalaiset ovat nyt ottaneet esiin minun maassani. Kiitos. Kriitton Arsenes seuraavaksi. It is uh, welcome and it is an issue has been raised by... Niin. Monit asiat nouset jo esille. On puhuttu tämän viraston riippumattomuudesta ja sen merkitystä. Usein tässä salissa me joudumme tekemään päätöksiä ja keskustelemaan asioista – ja tekemään siis päätöksiä, joita ei tarvittaisi, jos tietäisimme, että EFSAlla olisi selkeä riippumaton tilanne ja siinä, miten se muodostaa omat paneelinsa. Muiden eh, Euroopan toimielinten osalta tilanne on ollut se, että erilaisten komiteoiden puheenjohtajat eh, ja komiteat että kun johtajat ovat saaneet tietää asiasta, kun miksi lääkeviraston johtaja saanut tietää sitä, että jokin konflikti täytyy muuttaa, vaihtaa henkilöitä kokoonpanoa siis näissä erilaisissa komiteoissa. EFSAn tapauksessa me näemme, että johtaja tukee näiden henkilöiden nimittämistä sanomalla, että heidän ei tarvitse hoitaa jotakin tiettyä osa asiasta tai käyttää jotakin muita perusteluja tälle. Your comment on this niin, haluaisin, että kommentoisitte tätä. Eikö meidän pitäisi... Niin, tämä siis todellakin vääristää politiikan harjoittamista. Jos on organisaatio, joka aiheuttaa epäilyksiä, jotka kohdistuvat sen omaan riippumattomuuteen. Onko niin vaikea vain siirtää ihmisiä pois komiteoista, jos on todisteita siitä, että on olemassa eturistiriita. Thank you. Kiitos. Mehän saamme vastaukset, mutta välillä minulla kuitenkin on sellainen käsitys, että tässä on sellainen strategia, että on nähty, että EFSalla on ongelmia, mutta jatketaan samalla tavalla, vaikka EFSAn politiikkaa onkin muutettu. Täällä oli kaksi television edustajaa. Me halusivat tietää, miten me arvioimme EFSAn riippumattomuuden, mutta totta kai tässä nyt täytyy ottaa huomioon, että muutoksia on tehty, eikä aina palata vanhoihin ongelmiin parin vuoden takaa. Mutta mehän nyt kuulemme teidän äh, vastauksen. Sitten seuraava kysymys. Kiitos. Joo, tästä selvennyksestä olen samaa mieltä, kun sinun kanssasi ongelmia joskus on ollut, mutta mitä asiantuntijan riippumattomuuteen tulee, niin tämä totta kai täytyy ottaa huomioon. Mutta jos joku nyt on työskennellyt jonkin aikaa teollisuudelle, niin eihän se tarkoita, että hän ei olisi riippumaton. Eli ei tässä nyt täytyisi kulkea eteenpäin toinen silmä sokeana. Eli tämähän koskee myös sitä, jos joku on tehnyt kansalaisjärjestölle työtä, niin että hän sitten on sopimaton johonkin toihin toiseen työhön. Meidän täytyy taata, että kaikki ilmoitetaan cv meidän täytyy olla avoimia, mutta totta kai tämän henkilön täytyy sitten taata, että hän on toimessaan riippumaton. Eli se, jos nyt joskus elämässään on ollut vastuussa jossain tietyssä toimissa, niin se, että hänet sitten jätettäisiin kokonaan ulkopuolelle tästä toimesta, niin se on epärealistista. Ja on tärkeää, että EPSA äh, työllistää ihmisiä, jotka tulevat äh, käytännönläheisistä toimista. Täytyy vain tietää, mistä nämä ihmiset tulevat ja totta kai täytyy myös olla luottamusta ja täytyy taata se, että he ovat omassa toimissaan täysin riippumattomia. Ja totta kai meidän täytyy saada tästä takuut. Mutta se, että nyt jätetään kokonaan ulkopuolella, koska joskus on tehnyt työtä eh, kansalaisjärjestölle tai teollisuudelle, niin eh, ei tämä ole hyvä, koska muuten me saamme vain ihmisiä tiedemaailmasta, emmekä sitäkään halua. No, sitten vielä toinen kysymys. Mit, eh, mitä te olette oppineet tästä e kriisistä Eli kyllä tämä tietojohtaminen oli ehkä kaikkein suurin ongelma ja ehkä olisi tärkeää, että EFSA vetäisi johta, johtopäätöksensä. Eli se, että ei tässä levitä tietoa, jotka e-, eivät ole täysin varvoja, koska tätä kautta kuluttajat ovat epävarmassa tilanteessa. Tämähän tässä oli ongelma. Ja miten voidaan taata, että tätä tiedon välitystä voitaisiin sitten parantaa. No sitten nämä geenimuunnellut organismit, Karl Schlüter mainitsi tämän asian jo. On kritisoitu sitä, että EFSA ei ole tutkinut kaikkia vaaroja, ennen kaikkea mitä pitkäaikaisiin tutkimuksiin tulee ja miten GMOt vaikuttavat vaikuttaa luonnolliseen ympäristöön tietyillä alueilla. Ja miten voidaan taata se, että tutkimukset koskevat siis koko Euroopan unionin eikä mm, ole voimassa vain tietyn ajan ja tietylle alueelle, koska tätä kautta voitaisiin varmasti saada hyvin mm, paljon enemmän turvallisuutta aikaiseksi. Kiitos. Sofia Kunim. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, rouva pääjohtaja. Hienoa, että olette täällä tänään. Mikäli sallitte, niin pahoittelen sitä, että kollegoita on kovin vähän paikalla, koska tämä on tärkeä keskustelu kuitenkin. Täällä on esitetty jo lukuisia kysymyksiä, mutta voisin ehkä lisätä vielä pari pohdintaa itsekin. Ensinnäkin oli Aasta. Mitä tähän tuotteeseen tulee? ja seinän vaarallisuuteen ja siitä, siihen tapaan, jolla sitä tulee vaarallinen. Tätä ei ole selvitetty pohjia myöten, tätä kysymystä. Bifenoli A pystyy muuttumaan silloin, kun ainetta kuumenetetaan, käsitetään muulla tavalla. Silloin tuo aine muuttaa muotoaan. Silloin kun tätä käsitellään esimerkiksi muovin yhteydessä silloin, kun äh, muovia kuumentaa, tämä saattaa sitten levitä elintarvikkeeseen tämä aine. Ja nyt äh, todellinen kysymys onkin, onko tämä tilanne nyt selkeästi otettu huomioon elintarvikkeiden käsittelyn yhteydessä? Onko tämä ongelma otettu täysin huomioon? Onko selkeästi todettu kuluttajalle, että tämä tuote, jonka hän ostaa, saattaa kuumennettaessa sitten siirtyä itse elintarvikkeeseen. Ja tämä on sitten vaarallinen aine. Onko tämä tehty selväksi kuluttajalle? Toinen kysymys. Kun on tarkasteltu kosmetiikalla käytettäviä parabeeneja, niin voitaisiinko pohtia myöskin aspartaamia, koska aspartaamiin on liittynyt yhä enemmän keskusteluita. Onko elintarvikevirasto pohtinut tätä kysymystä? koska vasta hyvin hiljattain tämä otettiin puheeksi komission kanssa. Oletteko nyt ryhtyneet jo pohdintoihin tämän tuotteen osalta? Onko nyt äh, tuumasta ryhdytty toimiin vai oletteko vasta pohdintojen tasolla? Vielä viimeinen aihe. Tämä liittyy dioksiiniin. Joissakin tuotteissa oleva dioksiini joutuu ihmisten ravinnoksi. Esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa ei ole dioksiinirajoja asetettu samalle tasolle kuin jossakin muissa. Eikö nyt pitäisi pikemminkin ryhtyä tiedottamaan kuluttajille paremmin siitä, mitä he syövät silloin, kun on kyse tämän tyyppisistä aineista ja korkeista dioksiinimääristä ja entä sitten vientikysymys ja dioksiinin ilmoittaminen vientituotteissa? Well, please, Madam Director. Kiitoksia. Olkaa hyvä. For um, the many questions, um, maybe I shall start with bisphenol A. Kiitoksia. Ehkä aloitan tästä bisfenoli Asta, koska siitä esitettiin niin paljon kysymyksiä. Tämä on erittäin ristiriitainen kysymys. Te sanoitte aivan oikein, että on hiljattain julkaistu tutkimusasiasta Ranskassa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun on poikkeavuuksia, mitä tähän bisfenoli A tulee. Siksi WHO muun muassa järjesti tällaisen työryhmän, jossa oli myös meidän edustajamme käsittelemässä tätä kysymystä. Ja ehkä te muistatte, että mm, viime vuoden lopussa julkaistiin sitten raportti, tai anteeksi puhujakorjaus oli keväällä tänä vuonna. Ja siinä päästiin saman johtopäätökseen kuin EFSAn paneeli. Ja mitä nyt sitten Ranskan elintarviketurvallisuusviraston raporttiin tulee, me olemme työstäneet sitä ja on, kun me olemme saaneet uutta tieteellistä uusia tieteellisiä todisteita, niin täytyy tutkia, että vaikuttaako se meidän riskin arviointiin. Ja meidän täytyy nyt katsoa, että pitääkö meidän pohtia uudelleen kantaamme, jonka julkaisimme noin vuosi sitten. Tämä liittyy siis oli Aan riskiarviointiin. Eli nyt en tarkkaan voi sanoa, mitä mieltä olemme tästä raportista. Se julkaistiin syyskuun lopussa. Meidän paneelimme työstää sitä tällä hetkellä. Mitä näihin kahteen raporttiin tulee, niin se ei varsinaisesti ole riskin arviointia. Yhdessä raportissa otetaan kantaa bisfenoli A altistumiseen osallistumiseen Ranskassa ja sitten tässä toisessa on kerätty tieteellisiä tutkimuksia liittyen bisfenoli Ahan. Joten meidän paneelimme työstää tätä. Me teemme yhteistyötä Ranskan asiantuntijan kanssa. Me käymme siis vuoropuhelua, jotta me ymmärrymme, mitä tässä raportissa on. Me keskustelemme siitä. Me emme siis ainoastaan lue tätä raporttia ja tavoitteena tässä on se, että me valmistelemme asiaa ja julkaisemme yhteisen raportin ranskalaisten kanssa, jossa sanomme, olemmeko samaa mieltä vai eri mieltä ja miksi. Ja tämä on erittäin tärkeää. Ja Tämä tapahtuu siis marraskuun lopussa. Me julkaisemme tämän yhteisen raportin Ranskan viraston kanssa. Otamme tähän siis myös tieteellisesti kantaa. Se pohjautuu tähän raporttiin ja muihin äh, tietoihin liittyen bisfenoli Ahan lähes joka päivä äh, saamme uutta tietoa. Siis kahden viikon kuluttua sun. Kyllä, aivan pian. Eli haluan vain sanoa, että me otamme tämän asian vakavasti. Me tarkastelemme raporttia, me keskustelemme Ranskan asiantuntijoiden kanssa ja tulemme sitten kertomaan teille, mikä meidän työmme tulos tulee olemaan, eli parin viikon kuluttua sanoisin. Puhun siis bisfenoli Aasta. mitä EU-lainsäädäntöön tulee, paketointimateriaalin kohdalla. Jos pakkauksista siirtyy elintarvikkeisiin jotakin komponentteja, niin tämä ei saisi vaikuttaa millään muotoa terveyteen. Se ei välttämättä liity tähän komponenttiin, mutta joskus on lisäsuosituksia – Eli on suosituksia liittyen joihinkin pakkausmateriaaleihin, eli miten sitä voidaan käyttää oikealla tavalla. Ja yleensä riskijohtajat sitten tekevät tällaisia suosituksia kuluttajille. Sitten nämä terveysväittämät. No toivottavasti kuluttaja löytää tiensä koska se työ, mitä me olemme tehneet, tämä tieteellinen työ, niin sen tavoitteena on, että me pystymme paremmin suojelemaan kuluttajia ja että kuluttajat voisivat tehdä parempia päätöksiä. On niin paljon terveysväittämiä kyllä markkinoilla tällä hetkellä, että se saattaa olla vaikeaa. Me olemme arvia, noin 8 prosenttia väittämistä on hylätty. Mutta tämä tapahtuu ainoastaan, niin kuin Linda Mäkimäkin mainitsi, tämä tapahtuu ainoastaan, kun komissio on eh, jäsenvaltioiden kanssa hyväksynyt positiivisen listan, mitä terveysväittämiin tulee, ja tämä ilmeisesti tulee tapahtumaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ainakin ehdotus tullaan tekemään tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä tulee olemaan tärkeä lista. Meidän täytyy arvioida nämä kasviperäiset kysymykset. Komissio on sanonut, että se tarvitsee vielä aikaa pohtiakseen tätä asiaa, koska tässä saattaa olla ongelmia, mitä toimeenpanoon tulee. Tämä liittyy sääntöihin. Nämä saattaa olla siis lääkeaineita, Joten tässä nyt on vielä jotain ristiriitaa, mitä lainsäädäntöön tulee, ja komissio on nyt halunnut taata, että tämä ei johda mihinkään väärin käsityksiin, ennen kaikkea siis mitä kuluttajien tulee. Joten nämä tuotteet sitten ovat vielä syrjässä toistaiseksi. No sitten ravitsemusprofiilit. Me olemme tehneet osamme ja mitä me nyt tulevaisuudessa voisimme tehdä, jos komissio vielä palaa tähän asiaan, niin me voisimme katsoa ikään kuin tällaista mm, tuotekoria, mitä ravitsemisprofiilin tulee. Ja tätä kautta me voisimme tukea ehkä komissio miten siis tämä ravitsemusprofiili vaikuttaa, kun puhutaan merkinnöistä ja myös näistä terveysväittämistä. Sitten torjunta-aineet. On aivan oikein, mitä sanoitte. Mainitsin tämän raportin aikaisemmin Eli tämä liittyy jäämiin ja maksimirajoihin. Siinä on siis kaikki torjunta-aineet otettu huomioon. Ja tämä kuluttajan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että siinä saattaa olla useampia torjunta-ainejäämiä. Se, mitä nyt teemme EFSassa on se, että pyrimme kehittämään riskiarviointia, mitä torjunta-aineisiin tulee. Ennen kaikkea puhumme kumulatiivisesta riskiarvioinnista, eli me emme tutki ainoastaan yhtä ainetta ja miten se vaikuttaa terveyteen, vaan me tutkimme myös synergiatapauksia. Niillä saattaa olla myös ristiriitaisia vaikutuksia terveyteen. Me olemme julkaisseet mielipiteitä, ohjeita tästä asiasta. Ja vuoden 2012 loppuun mennessä me varmasti sitten sitten voimme käyttää tätä kumulatiivista riskiarviointia EFSassa päivittäisessä työssämme. Tämä on erittäin vaikea tieteellinen aihe. Me olemme investoineet siihen hyvin paljon. Me olemme tehneet yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Ja vuoden loppuun mennessä tulemme ottamaan, ensi vuoden loppuun mennessä tulemme ottamaan tämän käyttöön. No sitten riippumattomuus. Ensinnäkin Kiitokset niille, jotka mainitsivat sen, että me työstämme tätä asiaa ja että olemme edistyneet sen suhteen. Mitä eturistiriitoihin tulee, niin olemme toimineet tällä tavalla kymmenen vuoden ajan. Asian kiinnitettiin huomiota vuonna 2007. Meillä on siis nyt hyviä kokemuksia. Joka vuosi 300 tapauksessa me olemme jättäneet asiantuntijoita pois kokonaan tai osittain työstämme. Ja kun uudistamme paneeleja, kun valitsemme asiantuntijoita työryhmiimme, niin totta kai me myös tarkkailemme näitä eturistiriitakysymyksiä. ja me, olemme, me tarkastamme yli 5000 tällaista tapausta vuosittain. Vaikka me olemme ponnistelleet hyvin paljon tämän asian suhteen, niin toki on tärkeää tulevaisuudessa tarkastella tapamme toimia. Mehän keskustelemme lokakuussa tästä asiasta Brysselistä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että riippumat, riippumattomuus ei liity ainoastaan eturistiriitoihin. Totta kai tämä on erittäin tärkeä tukipylväs, kun puhumme riippumattomuudesta, mutta me uskomme, että on muitakin tärkeitä asioita, esimerkiksi se, kuinka me valitsemme asiantuntijamme, se, kuinka me teemme yhteisiä päätöksiä, kun puhumme esimerkiksi työryhmien ja paneelien jäsenistä. Eli tässä ei koskaan puhuta yhden asiantuntijan neuvosta, vaan tämä on todellakin kollektiivisen työn tulos, monien asiantuntijoiden työn tulos. Mutta ehkä teidän mielestäni jollakin on eturistiriita, niin silloin tämä asiantuntija ei tule päättämään asiasta yksin, vaan se tulee todellakin olemaan kollektiivisen prosessin tulos process. Viittasin tähän äh, uuteen politiikkaan, joka liittyy tieteellisen päätökseen tekoon. Olen halunnut tehdä täällä selväksi kaikille, että puolueeton tieteellinen lausunto on tietystikin sellainen, että jääviyskysymykset täytyy ottaa huomioon, että myöskin silloin, kun valitaan asiantuntijoita, tämä menettely täytyy olla avoin, helposti seurattava ja tiettyjen kriteereiden valossa toimitettu menettely. Sen vuoksi tieteellisten aiheiden käsittelyssä tehdään kollektiivista työtä, samoin kuin silloin, kun ää, kerätään tietoa, silloin halutaan toimia puolettomasti. Haluamme ottaa pureutua kysymyksiin paljon syvällisemmin, koska olemme useinkin puolettomuuden tai riippumattomuuden suhteen hieman hankalassa asemassa. Tähän on vaikea päästä. Viime lokakuussa Tämä viime lokakuu oli erittäin tärkeä virstanpylväs tässä suhteessa. Olemme kehittäneet äh, yhä enemmän tämän tyyppistä toimintaa. Olemme tehneet yhteistyötä yhä enemmän teollisuuden, kansallisjärjestöjen ja muiden osapuolten kanssa, mukaan luettuna tiedeyhteisön kanssa. Tiedämme, että silloin kun on kyse puolettomuudesta ja itsenäisyydestä, kyse on myöskin siitä, miten meidät nähdään, nähdäänkö meidät äh, riippumattomana toimijana. Julkiset kuulemiset, äh, joihin ryhdyttiin viime kuussa, tulevat jatkumaan. Me tulemme ottamaan näiden yhteydessä huomioon kaikki kommentit, kun esi- näiden yhteydessä esityt kaikki kommentit huomioon ja kehitämme uutta politiikkaa ja sääntöjä. Ja myöskin johtokunnan me joulukuussa tulemme ottamaan tämän huomioon. Sitten henkilöstöön liittyvät kysymykset. Meillä on erityissääntöjä, joilla pyritään varmistamaan ei pelkästään sitä, että ulkoiset asiantuntijat, joita käytämme hyväksemme, eivät ole jäävejä, vaan meillä on myöskin omaan henkilökuntaamme kohdistuvia sääntöjä. Silloin kun henkilökuntaa palkataan, niin silloin kun he tekevät työtä EFSassa, niin silloin kun he poistuvat EFSan palveluksesta. Näihin kaikkiin vaiheisiin liittyy sääntöjä. Meillä on henkilöstösäännöt tätä varten olemassa. Toiseksi me edellytämme sitä, että toimihenkilötason tai korkeamman tason virkamiehet antavat vuotuisen ilmoituksen eri sitoumuksistaan. Ja sitten heidän johtajansa varmistavat tänne ilmoitusten perusteella, että mitään eturistiriitoja ei synny. Tietystikin nyt on kulunut jo jotakin vuosia, kun ihmiset ovat jo poistuneet palveluksestamme, olemme palkanneet uutta väkeä tai pidentäneet joidenkin työsopimuksia ja samalla olemme tiukentaneet menettelyitä sen varmistamiseksi, että kun ihmiset lähtevät pois EFSAn palveluksesta, varmistetaan samalla, että he eivät lähde sellaisen järjestön palveluksen, joka voi mahdollisesti käyttää hyväkseen näiden henkilöiden omaavaa tietoa, emmekä halua millään tavalla vesittää sitä luottamusta, joka kohdistuu meidän tieteelliseen työmme puolettomuuteen, mikäli henkilö lähtisi esimerkiksi jonkin teollisuuden alan palvelukseen. Tämä saattaisi näyttää ikävältä. Meillä on jotakin viimeaikaisia esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat poistuneet EFSAn palveluksesta ja lähteneet sitten tämän teollisuuden palvelukseen, niin olemme asettaneet erittäin tiukkoja sääntöjä tälle. Esimerkiksi yhteydenpito henkilökunnan, olemme vielä jäävän henkilökunnan suuntaan, on varmistettu sellaisella tavalla, että mitään tällaista jäävyyskysymystä ei edes herää. Avain sana tietystikin on se, että me ryhdymme toimimaan joka ikinen päivä. Me tarkastelemme säännönmukaisesti omaa politiikkaamme ja uudistamme politiikkaamme. Ja uusi politiikkamme perustuu aikaisemmille kokemuksille. Sitten E. coli epidemia. Mitä olemme ottaneet opiksemme siitä? Uskoakseni tästä voidaan ottaa monellakin tapaa opiksi. Epidemia osoitti, kuten totesin aiemmin, että me olemme toimineet aivan oikein, kun olemme pyrkineet valmistautumaan tämän tyyppisiin kriiseihin. Kyse ei pelkästään kriisinhallintamenettelystä, vaan myöskin verkostojen luomisesta kansallisten virastojen ja järjestöjen suuntaan. Kyse myöskin tietojen keräämisestä ja tietokannoista, koska ei kriisin yhteydessä ole helppoa kerätä tietoa. Tämä työ täytyy tehdä jo ennalta. Lisäksi olemme onnistuneet testaamaan meidän toimintakykyämme kriisinhallinta operaatioiden yhteydessä me järjestämme joka vuosi yhde, yhteistyössä komission ja kansallisten elintarvikevirastojen kanssa tällaisia kriisinhallintaharjoituksia. Lisäksi meidän täytyy pohtia nyt yhä merkittävämpään asemaan nousevia uhkia. Kyse ei siitä, että me olisi tienneet EK oli ongelmista, mutta Eurooppa oli säästynyt tällaisilta suurepidemioilta aiemmin. Tämä epidemia osoitti, että on tärkeää ennalta varautua. EFSA tuo lisäarvoa EUn järjestelmälle, ei pelkästään toimi 28. järjestelmänä. Tapaus osoitti, miten tärkeää on rakentaa meidän tietokantajamme, miten on tärkeää käydä yhteydenpitoa kansallisten viranomaisten kanssa ja luoda verkostoja, ja myöskin paremmin täytyy kerätä tilastoja. Tilastojen avulla voidaan paremmin varautua ennalta potentiaalisiin tämän tyyppisiin ongelmiin. Opimme myöskin sen, että kun on kyse siementen tuottamisesta ja idättämisestä, tämä on osa elintarvikeketjua, johon liittyy riskejä tietystikin, ja meidän täytyy paremmin voida varautua näihin riskeihin jatkossa. Tämän suhteen teemme parhaillaan työtä. Riskiarviointi on meneillään siementen osalta. Niitä voimme antaa lausunnon komissiolle ja komissio sitten mahdollisesti ryhtyy laatimaan sääntöjä, joiden alla pystytään välttämään tämän tyyppisiltä vaikeilta tilanteilta jatkossa. Aspart. Aivan totta, me teemme työtä aspartamin suhteen. Aspartami oli mukana vuoden 2008 työohjelmassa. Siitä on jonkin aikaa. tai se, oli, se on vuoden 2018 työnsä mukana, mutta nyt on viime aikoina esiintynyt niin paljon uutta tietoa, että komissio on pyytänyt meitä aikaistamaan aspartaamin suhteen tehtävää riskiarviointia vuodesta 2018 aiemmaksi. Me tulemme suorittamaan täysimittaisen aspartaamiin kohdistuvan riskiarvioinnin, joka on määrä saada valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä. Olemme nyt ryhtyneet tiedon keruuseen ja olemme saaneet jo yli 600 tieteellistä tutkimusta. Ne ovat sekä julkaistuja että julkaisemattomia tietoja. Tulemme julkaisemaan nämä tiedot sitten, kun olemme varmistaneet komission suunnalla sen, että tiedon julkaisu on mahdollista. Tulemme julkaisemaan kaikki tiedot joita käytämme riskiarvioinnin pohjana. Ja nämä aspartamin, liittyvät tiedot tullaan julkaistamaan marraskuussa tai joulukuun alussa ensi vuonna. Sitten laadimme myöskin elintarvikkeiden lisäaineita käsittelevän paneelin, joka tulee tarkastelemaan asiaa. Samalla otetaan jäävyyskysymykset täysimittaisesti huomioon, että vain me saamme lisää uskottavuutta tieteelliselle työllemme. Lisäksi ole, otamme tiedeyhteisön mukaan myöhemmässä vaiheessa yhteistyöhön sitten, kun ryhtään puimaan työryhmän ja paneelien työn tuloksia. Tarkoituksena on järjestää laajemittainen kuuleminen lausuntoluonnoksesta ensi vuoden aikana sitten vielä todennäköisesti keväällä tai alkukesästä. Tällä me varmistamme sen, että kaikki osapuolet ovat mukana työstämässä tätä hyvin ristiriitaista tieteellistä kysymystä ja kysymme myöskin komissiolta mielipidettä sen suhteen, voimmeko lykätä lausunnon antamista ihan myöhemmäksi niin, että voimme syvällisemmin pureutua näihin tieteellisiin tutkimuksiin. että viimeisenä aiheena. Ehkä tämä oli viimeinen aihe, en nyt tiedä unohdin kuitenkin, Ai niin, kysymys vielä. Mutta ensin dioksiinit. Tämä on merkittävä aihe. Dioksiinien osalta Voin ensinnäkin sanoa, että koska tähän kohdistuu monia kysymyksiä, joidenkin tuotteiden saastumisen vuoksi ei kyse pelkästään dioksista, vaan myöskin PCBstä Pohjois-Italiassa. Tämän valossa voin todeta, että selkeitä riskihallintatoimia täytyy ottaa käyttöön dioksinin osalta. Me tiedämme, että Dioksiini on syöpää aiheuttava aine, joten kansalaisia on tärkeää suojella tältä aineelta. Sitten kun elintarvike sisältää enemmän kuin maksimimäärän dioksiinia, siinä vaiheessa jäsenvaltion tehtävänä on vetää tällainen tuote pois markkinoilta kuluttajien suojelmisen nimissä. EFSAn puolella me valvomme tilannetta, me käytämme tietoja hyväksemme, tietoja, joita kerätään jäsenvaltioista, 27 jäsenvaltiosta. Me keräämme kaikki tiedot yhteen. Meillä on tällainen valvontaohjelma meneillään jäsenvaltioiden tasolla. Joka vuosi annamme sitten raportin elintarvikkeiden saastumisesta – sekä elintarvikkeiden että rehujen saastumisesta. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä. Minun nähdäkseni tämä auttaa saamaan ihmiset paremmin tietoisiksi siitä, missä määrin on onnistuttu vähentämään näiden luonnossa säilyvien elintarvikkeiden saastuttajien määrää. Yleisesti ottaen tilanne on parempi kuin mitä se oli 10 tai 15 vuotta sitten, erityisestikin siksi, että että moniin toimiin on ryhdytty tällä välin. Tiettyjen kemikaalien käyttö on kielletty, ei elintarviketeollisuudessa pelkästään, vaan ylipäänsä teollisuudessa. Olemme myöskin valvoneet EUn lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämäkin on johtanut siihen, että dioksiinirajoja on pyritty noudattamaan elintarviketuotantoalalla. Tämä on aihe, jonka suhteen annamme säännönmukaisesti kertomuksia jäsenvaltiot ja komissiot voivat sitten että meidän raporttimme pohjalta hunajasta sitten. Komissio on pyytänyt sen päätöksen pohjalta, jonka tuomioistuin antoi, mitä tekemään työtämme, selvittämään sitä, että voidaanko hunaja, joka sisältää siitä pölyä, joka on peräisin jostain tietystä kasvista. Voidaanko tätä pitää esimerkiksi kiemomaisin siitä pölyn osalta saastuneena hunajana? Olemme voineet saada tietoa tältä pyynnön tekijältä. Tieto ei perustunut siihen, että tämä pöly olisi turvallista, vaan perustui siihen, että mitään ylimääräistä terveysriskiä ei synny silloin, kun tällainen siitepöly on peräisin normaalista maisesta tai sitten tästä geenimanipuloidusta maissilajikkeesta. Meidän tehtävämme ei ole lopullista päätöstä tehdä, mutta me katsomme, että tämän pyynnön tekijän pitäisi toimittaa enemmän tietoa, jotta voidaan noudattaa tätä tuomioistuimen päätöstä ja EFSAn puolella vaikutus on sellainen, että meidän täytyy täysimittaisesti sitten arvioida Tämä tuotteen turvallisuus kansanterveyden kannalta. Toivottavasti nyt en unohtanut mitään. Muutoin olen kyllä valmis vielä vastaamaan, mikäli jotakin unohdin. The next point is delayed. Dan Jörgensen is not... Niin, Dan Jörgensen tulee vasta kello 17, niin meillä olisi kyllä tässä nyt vielä aikaa toiselle kysymyskierrokselle, jos halusitte esittää. Olkaa hyvä. Eh, direttrice, ho sentito la sua risposta. Mm. Niin, rouva johtaja, minä ymmärsin vastauksestanne, että ongelma, jonka minä mainitsin, liittyy alueisiin, jossa on tuotettu näitä aineita, joissa on eläinten kasvatusta ja kansalaisaloitteet, kansalaisjärjestöt ovat sanotaan aikaisemmin, että on tehty pistokokeita, löydetään sellaisia aineita kuin dioksinia, PCBtä ja näitä muita haitallisia aineita. Ja tämä selkeästi menee siihen suuntaan, että nämä ovat lähtöisin päästöistä, jotka ovat tulleet sementitehtaista ja jätteenpolttolaitoksista. On jopa kaksi, kolme laitosta, jotka ovat muutaman kilometrin päässä tästä paikasta, ja niillä on hyvin voimakas vaikutus ympärillä oleviin peltoihin. Tätä kautta näiden haitallisten aineiden määrä lisääntyy ja on olemassa poittolaitteita ja betoniteet, jotka ovat olleet käytössä 60 vuotta ja tämän vallan hyvin, että, että suurimmat arvot eivät ole absoluuttisia arvoja, vaan prosenttiarvoja, joten on vaikea katsoa, miten viimeiset vuodet ovat vaikuttaneet tilanteeseen ja miten suuri itse asiassa on todellisuudessa haitallisten aineiden määrä, koska me kaikki tiedämme, että Euroopan lainsäädäntö jo ei kiellä ympäristön likaamista jäsenvaltioissa, mutta vain kieltää sen tiettyyn tasoon asti. On siis olemassa tällaisia tapauksia, jotka jo mainittiin. Eikä ole mikään sattuma, et, koska tällaista tapahtuu toistuvasti eri paikoissa. Esittäisin seuraavan kysymyksen. Uskotteko te, että teidän virastollanne EFSalla voisi olla aihetta tehdä erityinen selvitys tällaisista alueista, joissa on äh, sementitehtaita. Tämä on minun kysymykseni teille. Ja kun meillä vielä on aikaa, esittäisin vielä toisenkin kysymyksen. Tulen seudulta, jossa ö, äh, tuotetaan prosekkoa. Siis siellä on viiniviljelystä viiniä, jota käytetään prosekkon valmistamiseen, jota sitten viedään kaikkialle maailmaan. Tämä on maataloustuote ja näillä Venetsian ja Trevison alueen kukkuloilla tuotetaan nyt tätä viiniä. Ja tässä palaan nyt torjunta kysymyksen. kysymykseen. Tähän se tilanne on se, että normien mukaan voidaan käyttää tiettyjä torjunta tiettyyn ylärajaan asti. Viljelijät käyttävät yksilöllisiä suoja-asuja, aika johon näyttävät lähes astronauteilta liikkuessaan ympärillä. Ja käytetään helikoptereita näiden torjuntaiden levittämiseen viljelyksille, mutta me kansalaiset kuitenkaan emme pysty suojautumaan näitä, me ita- italialaiset ja muutkaan Euroopan kansalaiset, koska se on viljelijä, joka siis soveltaa näitä torjuntaneita ja käyttää kaikkia suojaineita ja filtreitä ja muuta. Nämä syöpää aiheuttavat aineet kuitenkin, niitä otetaan käyttöön esimerkiksi paikoissa, jotka ovat muutaman metrin päässä koulujen leikkikentistä, joten nämä näyttää siltä, että miksi ei ole mitään varovaisuus- ja varotoimenpiteitä, jotka koskisivat näitä lapsia, jotka ovat leikkimässä tuossa lähistöllä Tämä ehkä välttämättä koske suoraan elintarvikkeita, mutta kysymys on kuitenkin aineista, jotka on tarkoitettu nautittavaksi, koska mm, Proseccohan valmistaa vaineista. Tässä tilanne on se, että kansalaiset ovat yhä enemmän huolissaan asiasta. Kysymys on siis alueesta, jossa syöpätapauksia on vähemmän, mutta kuitenkin siitä huolimatta lisääntyy sairauden lukumäärä joka vuosi. Joten ei ole ainoatakaan perhettä, jossa ei olisi jotakuta, joku olisi sairastunut. Ehkä voisit antaa minulle tästä asiasta vastauksen, koska minun mielestäni kysymys on nimenomaan aina kansalaisten suojelusta, jota meidän pitäisi täällä ajaa. Kiitos, vain kommentti. Jos nyt muistan oikein, niin mehän kiellämme jo nyt tällaisen torjunta-aineen ruiskuttamisen koulujen lähellä, joten tässä kyllä rikotaan sitten sääntöjä, mutta ehkä johtaja vastaa tähän vielä. Herra Rossi. Grazie, estremamente interessante la relazione, però... Kiitos, tämä oli hyvin mielenkiintoista, mitä täällä todettiin. Mutta aspartamin osalta voidaan sanoa, että on 600 eri selvitystä ja on huomattavaa epäilystä. Odotammeko nyt sitten, että nämä selvitykset julkistetaan ja vuoden alussa sitten tapahtuu tiettyjä lisäselvityksiä, mutta kuitenkin samaan aikaan kansalaiset edelleenkin tulivat nauttimaan aspartamia. Valiokunnassa ja täysistunnossa olemme todenneet, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus sille, että on tiettyjä symboleja, joilla voidaan merkitä ne elintarvikkeet, jotka ovat vähäkalorisia. Joten on mahdollista merkitä sellaiset tuotteet, joissa on vaihtoehtoisia makeutusaineita, jotka siis ovat kaloripitoisuudeltaan vähäisiä. Siis kysymys on siis tuotteista, jotka saattavat olla haitallisia terveydelle silloin, kun käytetään aspartaamia ja sitten jopa mainostan aspartaamin käyttöä. mitä sanoin valiokunnassa jo aiemmin, että on skandaali, että tällä tavoin voidaan toimia, mutta valitettavasti enemmistö teki toisenlaisen päätöksen. Ajatellaanpa vaikka Coca-Cola Lightia tai Coca-Cola Zeroa. Kysymys on siis siitä, että lasten kolmen vuoden ikäisä saakka tulisi nauttia sitä ehkä olevien naisten, mutta siitä huolimatta tilanne on se, että jäsenvaltiot voisivat käyttää tällaisia tuotteita, joilla merkitään sellaiset merkintät, joilla voidaan käyttää sellaisia tuotteita merkitsemme, jotka ovat vähän kalorisempia kuin muut. Koska näiden äh, ravintoaineiden nauttiminen, siis näiden juomien nauttiminen on hyvin laajalle levinnyttä. Ja sitten kasvisuojeluaineet. Valvonta ottaa, toteutetaan elintarvikkeiden osalta, kun on kysymys tuotteista, jotka ovat kolmansista maista. Täällä kollegoiden puhui siitä, että viljat käyttävät kasvinsuojeluaineita. Vaihtoehto olisi sitten, että käytännössä näitä tuotteita että nautittaisi. Siis siinä mielessä niin, että näitä ne käytettäisiin näitä, mutta täytyy tietää kuitenkin, että Kiinassa käytetään näitä, jotka ovat vielä vaarallisempia, vielä toksisempia kuin ne, jotka ovat sallittu Euroopassa, huomattavasti vaarallisempia. Ja mitä Euroopassa tehdään valvonnassa? Minä tiedän, että Italiassa yksistään väärennettyjen tuotteiden osalta, jotka eivät täytä eurooppalaisia normeja, niistä 40 prosenttia sanktioista koskee Kiinaa. Jos sitten katsotaan vielä muita maita, se 60 prosenttia ja italialaiset on niitä, jotka tuovat eniten näitä aineita, niin se on voinut kysyä, minkälaista valvontaa ylipäätään sitten tehdään Rotterdamissa ja muualla ja Antwerpenissä. Onko nyt, nyt tilanne siis se, että haluaisin siis tietää, mitä komissio aikoo tehdä näiden ongelmien ratkaiseksi. Mehän puhumme dioksiineista. Kaikki tietävät tietysti, että kaikissa polttoprosesseissa. Ja kun ei ole kysymys siitä, että savun poistamisen olisi olemassa jotakin mahdollisuuksia, syntyy dioksiineja. Meillä on siis voimalaitoksia, jotka käyttävät puuttavaraa ja joilla pyydetään tuottamaan myöskin lämpöä, jos käytetään pellettejä Ja näissä ei tarvita mitään savunpoistomekanismeja, joten tämä merkitsi sitä, että nyt sitten tuetaan laitoksien luomista, josta kun syntyy vähän dioksiinipäätöksiä, mutta kuitenkin paljon tällaisia laitoksia, ja komissio tukee tätä. Mm, olisiko nyt parempi pyrkiä löytämään hyvää ratkaisua, mutta komissio sanoo, että ei ole olemassa mitään ongelmia hunajalle, silloin kun on kysymys GMO-maissista, mutta tuomioistuin on sanonut, että mehiläistarhaajille ja viljelijöille pitäisi maksaa korvauksia. Ehkä tuomioistuinten pitäisi muuttamaan jotakin ratkaisua, no, onko tässä maksettu korvauksia vai oletteko te väärässä. Joku näyttää, että tässä erehtyvän joko te erehdytte tai tuomioistuin erehtyy. Olisin toivonut, että olisitte tarjonnut konkreettisempia ratkaisuja, ehkä vain viitannut ongelmiin. Tämä nyt ei ole mikään helppo aihe. Kun minä opiskelin, niin me tutkimme tätä asiaa ja kun tarkastelemme dioksiinipäästöjä. Se liittyy tietysti mm, polttamiseen ja mm, niin edelleen. Ja Ruotsissa huonoin ilmanlaatu on huonoin pienessä kylässä, jossa poltetaan paljon polttopuuta. Eli tämä on kyllä tärkeä aihe. Karl-Heinz, haluaisitko sinä puhua? Et. No niin. Thank you very much. So starting with um, um, what you mentioned in... Kiitos. Te mainitsitte tämän saastumisen, joka on tapahtunut menneisyydessä teollisuuslaitosten läheisyydessä voi olla dioksiinia mutta myös muita kemiallisia yhdisteitä. Mitä tähän saastumiseen tulee, niin jos EU-lainsäädännössä on asetettu ylärajoja ja niistä ei pidetä kiinni, niin sitten tietysti tuotetta ei voi päästää markkinoille. Tämä ensimmäinen kommenttini. Ja sitten jos puhutaan nyt vanhoista tehtaista, jossa ei ehkä suojelu toimi niin hyvin kuin nykypäivänä. Nythän teollisuuden täytyy käyttää filttereitä, jotta voidaan välttää alueen saastuminen, joka on lähellä laitosta. No ehkä menneisyydessä sitten on ollut sellaisia päästöjä, jotka ovat johtaneet alueiden saastumiseen. Valitettavasti näillä aloilla voi olla myös maanviljelyä. Mutta meidän riski johtajiemme pitäisi tarkastella monilla alueella, miten tätä tilannetta voidaan parantaa, eli vanhat tehtaat ovat saastuttaneet maaperää ja siellä harjoitetaan maanveljystä Ja tässä saattaa olla ongelmia, koska saastumisrajat saattaa olla niin korkeat, että tämä johtaa ongelmiin mutta tämä ehkä kuuluu EFSAn toimivaltuuksiin. Meidän täytyy tarkastella, vaikuttavatko nämä terveyteen. Ja kun me puhumme dioksidista, niin me sanomme, että kyllä, tähän on asetettu nyt raja-arvot ja niitä täytyy kunnioittaa. Sitten torjunta-aineet. Jos nyt ymmärsin oikein, niin tämä liittyy tiettyihin toimintatapoihin tietyllä alueella, jossa tuotetaan prosekkeja. Tietysti tämä saattaa tapahtua muuallakin. Toronta-aineita saatetaan levittää niin, että ne saattavat vaikuttaa ihmisiin, jotka asuvat alueella tai se saattaa vaikuttaa myös työntekijöihin. Mitä torjunta-aineisiin tulee, me emme arvio ainoastaan vaikutusta kuluttajien terveyteen. Me myös tarkastelemme työntekijöitä, esimerkiksi maanviljelijöitä, ja arvioimme myös, miten se vaikuttaa asukkaisiin, jotka asuvat lähellä aluetta, jossa torjunta-aineita on käytetty. Joten tämä on tärkeä osa työtämme. Ja, ja se johtaa sitten riskijohtamistoimiin. Eli kun tämä viedään markkinoille, niin sitten siinä tehdään suosituksia. Eli näitä kutsutaan hyväksi viljelytavoiksi toimia. Ei pitäisi olla kielteisiä vaikutuksia asukkaisiin. Tietysti tämä koskee myös kouluja. No en nyt ole ihan varma, että oliko tämä se kysymys, mutta näin sen minä ymmärsin. Voin palata tähänkin vielä. No aspartaami. Niin, anteeksi, jos en nyt äsken puhunut selvästi. Me olemme saaneet 600 tutkimusta, me tulemme niitä tarkastelemaan. Me teemme riskiarvioinnin, siksi sitä kutsumme. Tämä on erittäin tärkeää työtä. Sanoin, että siihen menee aikaan, koska se on täydellinen riskiarviointi. Me haluamme myös tiedemaailman Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella mukaan tähän työhön, koska me tiedämme, että tämä on ristiriitainen kysymys. En nyt väittäisi, että tämä on kiireellinen kysymys. Olen aikaisemminkin jo maininnut kiireellisiä kysymyksiä, joiden suhteen on tärkeää tehdä työtä. Esimerkiksi nämä kontaminaatiokysymykset elintervekaaren suhteen, mutta tämä ei ole kiireinen, mutta se on kuitenkin tärkeä kysymys, se täytyy hoitaa oikein. Meidän tiedemiehet tekevät työtä muutaman kuukauden ajan. Me tuomme paljon eläimiä ja kasveja kolmansissa maissa ja totta kai me haluamme tuoda vain kasvin eikä mitään kasviperäisiä sairauksia, joten komissio pyytää meiltä apua tämän asian suhteen. Me teemme tässä myös riskiarviointia, jotta me voimme taata, että tällaisia sairauksia ei pääse EUn alueelle, jotka sitten sitten ähm, pilaisivat kasveja. Eli me pyrimme siihen, että näitä tuholaisia ei pääsisi EU-hun. Me yritämme sitten taata sen, että mm, että kasvit, jotka tuodaan EU-maaperälle, että niissä ei ole mitään vaarallisia organismeja, jotka sitten voisi tuhota meidän maanviljelyä tai ympäristöä, mutta riskijohtajat sitten hoitavat näitä kysymyksiä. No, Kiitoksia. Ehkä tässä nyt ennakoin tulevaa, koska Karl-Heinz Florence haluaa sitten puhua kuitenkin. Minä olen aina ollut pikkuisen hidas puheenjohtaja. Minä olisin aivan erityyppinen kysymys. En tiedä, puhuttiinko tästä jo, koska itse olin sovittelukomitean kokouksessa. Kun teillä on EFSTassa eri työryhmiä ja tieteellisiä komiteoita, on niiden osalta esiintynyt jotenkin huhuja, että näissä työryhmissä istuu asiantuntijoita, joilla on omat lehmänsä ojassa. Onko tämä ongelma nyt ratkaistava jääviysongelma vai ollaanko sitä vastaan ratkaisemassa? Joitakin tapauksia on ollut, joista olen kuullut. Ehkä voisitte nyt hieman antaa osviittaa sitä, missä tämä asian suhteen mennään. Tämä kysymys kyllä käsiteltiin jo tämä jääviysjuttu. Mutta ehkä te voitte vastata tähän kuitenkin. Minulla on sellainen tunne, että ihmiset haluavat tietää, mitä te voitte tehdä torjunta-aineille. Te sanoitte, että työntekijöitä suojellaan ja yhden tarvikkeiden jäämät eivät ole kovinkaan suuri ongelma, mutta voitteko sitten rajoittaa käyttöä edelleenkin, mikäli se tapa, jolla riskiarvioinnit tehdään, ei toimi? Mikäli te käytetään sellaisella tavalla, että ihmisiä ei suojella? Onko teillä sitten mahdollisuus käyttää hyväkseen tällaista rajoituskeinoa? silloin kun ei kyse pelkästään työntekijöistä, viljelijöiden suojelemisesta ja elintarvikkeista, vai voitteko muistakin syistä kieltää nämä? We are working. Kiitos. Me pystymme ensi vuonna julkaisemaan metodologian, jossa tuon tämän riskiarviointia joka liittyvät torjuntoiden vaikutuksiin työntekijöihin ja asukkaisiin, jotka asuvat lähellä aluetta, jossa torjunta-aineita käytetään. Eli me työstämme asiakirjoja torjunta-aineiden suhteen ja yksi käsittelee juuri tätä. Se julkaistaan ensi vuonna. Tämä totta kai sitten auttaa myös riskiarvioiden työtä siinä voidaan ottaa tämän kategorian vaikutukset terveyteen paremmin huomioon. Tiedän, että tämä kiinnostaa teitä Euroopan parlamentissa, se kiinnostaa myös monia kansalaisiamme. Komissio on pyytänyt, että me myös, myös tarkastelisimme tässä myös vaikutusta mehiläisiin ja ensi vuonna tämä tullaan myös julkaisemaan. Sitten ähm, nämä mm, jääviyskysymykset. Totta kai me kiinnitämme tähän huomiota. Ja aina kun esitetään kritiikkiä tai tehdään valitus tai joku esittää huolen aiheensa eturistiriidoista, niin silloin me aina vastaamme. No, Ehkä me emme aina pysty vakuuttamaan teitä, mutta kuitenkin me aina vastaamme tähän ja otamme, otamme tämän huomioon työssämme. Tämä on erittäin tärkeää meille. Well, thank you. I'm sure we will talk about it next year. Kiitos. Olen varma, että tästä puhutaan vielä ensi vuonnakin. Kiitoksia joka tapauksessa teidän käynnistänne. Ja kaikkea onnea ja menestystä. Nyt haluaisin päättää tämän kohdan käsittelyn. Ja kuten sanon aiemmin, Seuraavaa kohtaa voidaan käsitellä vasta kello viideltä, koska asianomaiset henkilöt eivät pääse paikalle ennen viittä. Joten nyt pieni tauko ja jatkamme jälleen kerran 17.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 asetus liittyy Rotterdamin yleisopimukseen, jonka kautta pyritään edistämään tiedonvaihtoa kemellisistä aineista, joita, joilla käydään kauppaa sopimuksen osapuolten kesken ja myöskin saman aikaan ö, sopimuksia silloin, kun kysymys on komikaalin siirtämisestä osapuolten kesken. Mikä on tämän menettelyn takana? Se on me- mekanismi, joka tarkaa sen, että Kriminalisoineita vievät maat saavat suostumuksen tuontimaalta ennen kuin vienti voi tapahtua. Tämä menettely koskee kemikaaleja, jotka on lueteltu Roppidamin yleisömyyksen liitteessä kolme. Kysymyksessä ovat torjunta-aineet ja teollisuuskemikaalit. Ne ovat usein sellaisia aineita, jotka on kielletty joiden käyttöä on rajoitettu, koska ne vaikuttavat voimakkaasti terveyteen tai ympäristöön. No niin, tässä hiukan taustaa. Nyt jos me katsomme sitten komission ehdotusta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että siinä on teknisiä asioita, jotka ovat olleet kovinkaan kisteltyjä, mutta siinä on poliittisempiin kysymyksiin, joista minulla on hiukan erilaisia mielipiteitä kuin komissiolla. Ensin tekniset kysymykset. Komissio haluaa selventää tiettyjä määritelmiä, ja tässä pyritään saa tämän astus vastaamaan muuta EUn lainsäädäntöä, joka on hyväksytty siitä sen jälkeen, kun asetus alun perin hyväksyttiin. Tässä sinänsä on järkeä. Kollegoilla saattaa olla kenties teknisiä asioita mielessään, joita he haluaisivat ottaa esille tässä yhteydessä. Sopii minulle, mutta minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään kommentteja tähän, paitsi että tuen tätä. Komissio myös haluaa, että Euroopan kemikaalivirasto EKA vedetään mukaan asetuksen toimeenpanoon. Eh, siinäkin on järkeä. Mehän tiedämme, että Helsingissä on korkean tason asiantuntemusta, enkä näe mitään syytä siihen, miksi ei tätä PIK-menettelyä otettaisiin tässäkin heitäkin huomioon siinä yhteydessä. Niin, sitten poliittiset kysymykset. Minusta ongelmallisin osa ehdotuksessa, jonka komissio on tehnyt, on, että komissio ehdottaa, että heikennetään itse ydintä, eli tätä yhteissuostumusmenettelyä, suostumusmenettelyä, jos vastausta ei 160 päivässä, silloin voidaan viedä kemikaali, jos on, se on sallittua lupa, sille, se on rekisteröity ja Mutta komissio haluaisi lisätä tähän nyt se, että, että on mahdollista viedä kemiallinen aine, jos sitä on käytetty ja sitä on tuotu tuojamaahan viimeisten viiden vuoden aikana. Ja jos se löytyy mihinkään ö, säädöstoimiin tämän osalta, se merkitsee siis sitä, että vaikka ei olisi lupaa, aineellista ei olisi rekisteröity tuojamaassa, jos heillä ei ole mitään ongelmia tai voidaan osoittaa, että viiden vuoden aikana kuluessa aiemmin sitä on tuotu maahan, asia, tätä ainetta voidaan viedä maahan. Komission mielestä tämä merkitsee, että kun 30 prosenttia liitteessä yksi, sen osissa kaksi ja kolme luetelusta kemikaaleista, e, niitä voidaan viedä sen vuoksi, että ole voitu saada vastausta tuoja maasta. Minun näkemykseni on, että tämä ei ole hyvä ajatus. Jos me katsomme, minkälaista aineista on kysymys, ne ovat, jotka on luetettu ykkösliitteen kahdessa ja kolmessa osassa, ne ovat joko kiellettyjä tai niiden käyttö on tiukasti rajoitettu Euroopan unionissa. Kysymys siis aineista, joiden, joita me katsomme välttämättömäksi joko kieltää tai joiden, joiden käyttöä me katsomme välttämättömäksi rajoittaa, enkä usko, että me kaupallista syistä voisimme hyväksyä poikkeuksia tämän tyyppisille kemiallisille aineille. Jos aine ei vasta, maa ei vastaa 60 päivässä, sillä saattaa olla eri syitä siihen. Komission mukaan joskus on siitä, että maa ei vastaa siksi, että se ei katso, että on velvollinen siihen. Mutta voi myös olla kysymys muista syistä. Saattaa olla siitä, että siltä puuttuu hallinnollisia resursseja, jos sitä puuttuu, näin saattaa olla se ei suinkaan välttämättä sitä, että he haluavat hyväksyä tämän pyynnön. YKssa on arvioitu, että joka vuosi 47 000 ihmistä kuolee eh, elintarvikemyrkytyksiin, jotka ovat peräisin vaarallisista kemikaaleista. Tämän lisäksi tietysti monet muut henkilöt eh, ovat uhanalaisina tai saavat vaarallisia sairauksia kuten siis syövän, jotka ovat tulosta vaarallisista kemikaaleista. Tämä minusta osoittaa sen, että meidän pitäisi tehdä enemmän ihmisten suojelemiseksi näissä maissa, eikä se onkaan päinvastaista. Ja lisäksi, jos me katsomme tätä Rotterdamin yleissopimusta, ja siitähän tässä on kysymys sen toimeenpanosta tällä lainsäädännöllä, siinä todetaan, että pyritään nimenomaan kiinnittämään huomiota ihmisten terveyteen ja ympäristöön, ja niitä pyritään suojelemaan tällä yleissopimuksella – ja tätä me emme suinkaan edistä, jos lisäämme poikkeuksia. Joten meidän pitäisi sulkea, kulkea toiseen suuntaan. Meidän pitäisi vahvistaa asetusta niin, että tulee vaikeammaksi saada poikkeuksia, kun me puhumme vaarallisista kemikaaleista. Minä ymmärrän, että saattaa olla poikkeuksellisia tapauksia, joissa tarvitaan poikkeusta, mutta ei pitäisi olla mitään yleistä poikkeusta näille erittäin vaarallisille kemikaaleille. Sitten toinen tärkeä asia, joka myöskin on poliittinen, on se, että komissio on sitä mieltä, että ainoastaan komission tulisi edustaa unionia yleissopimuksessa. Nyt jos Asetus perustuisi puhtaasti kaupalliseen oikeusperustaan. Tässä olisi järkeä, koska silloin vain komissio voisi edustaa EUta ulkoisesti, siis kun on kysymys kaupallisista asioista, mutta tässä on sekä kaupallinen että ympäristöllinen oikeusperusta. Tämä ei ole mikään minun keksintöni, vaan se on asia, joka, jonka tuomioistuin teki selväksi vuonna 2006. Sen lisäksi ympäristöasiat ovat asia, jossa jäsenvaltioilla ja unionilla on jaettu toimivalta, joten sekä jäsenvaltioilla että unionilla on jaettu vastuu siinä, miten ne edustavat EUta yleisopimuksessa, joten en tue tässä komission esitystä. Tämä oli siis tärkeä asia. Meidän siis kuitenkin pitäisi katsoa, voimmeko sallia sen, että viet, jos he eivät ole saaneet vastausta tietyn aikaajan, aikamäärän kuluessa, voitko he silloin vain sitten ryhtyä vientitoimiin, jos voit osoittaa, että kemikaaleja on jo tuotu tähän maahan, on kysymys. Minusta näin ei ole. Minusta päinvastoin meidän pitää tehdä poikkeuksista tiukempia, mitä vahvistaa lainsäädäntöä niin, että on vähemmän poikkeuksia vaarallisten kemikaalien osalta. Now, Richard. Kiitos, Dan. Niin, korvat siis varjoesittelijä Mäkinysin. Kyllä, hän ei valitettavasti voi olla paikalla ja hän on pyytänyt, että minä esitän hänen kantansa ja myös meidän ryhmämme kannan, mitä tähän esitykseen tulee. Suurimmaksi osaksi olemme Dan Jörgensenin kanssa samaa mieltä. Ennen kaikkea nämä asiat, joita hän esitte liittyen jäsenvaltioiden osallistumiseen. Oikeusperusta on selkeä ja jäsenvaltion täytyisi komission ohella olla mukana, koska tässä on nämä jaetut toimivaltuudet. Se, että nämä toimivaltuudet siirretään ekaan, niin tämähän on vain loogista. Ja sitten sopeutukset, jotka tulivat Lissabonin sopimuksen myötä, niin niitä me tuemme myös. Mutta Ehkä kollega Jörgensen voisi vielä analysoida syitä siihen, miksi komissio nyt on muotoillut nämä poikkeukset, jos tämä ennakkosuostumuksen menettely ei tapahdu ajoissa. Eli tässä saattaa tapahtua niin, että vaarallisia aineita viedään maihin, joissa niitä ei käsitellä oikealla tavalla – Komission ehdotus kuitenkin siinä on myös hyvää ja ehkä meidän täytyisi keskustella siinä, miten me voimme kuitenkin rajoittaa sitä. Se, että mahdollisuutta nyt, että tai mahdollistaisi komissiolle me emme tue sitä. Tässä täytyy ehkä esittää vielä erilaisia kriteereitä, jos tällaista ennakkosuostumuksen menettelyä ei saada mutta täysikieltäminen, niin se mielestäni on liian ö, laaja. Sitten nämä kaksinaisstandardit, niitä ei pitäisi ottaa mukaan. Jos joku kemikaali on sallittu EU-ssa ja sitä voidaan työstää ja että on taattu, että näin toimitaan myös kolmannessa maassa, niin meidän ei pitäisi kuitenkaan saattaa meidän talouttamme huonompaan asemaan. Eli meidän täytyisi pystyä takamaan sen, että taloudelliset syyt puhuvat sen puolesta, että tällaisia rajoituksia ei tehdä koska muuten nämä kemikaalit tuodaan kolmansista maista ja sitten meidän taloutemme on huonommassa asemassa. Eli on tärkeää tarkastella kolmansia maita, miten näitä kemikaaleja käsitellään ja ei siellä kuitenkaan tulisi mitään tiukempia sääntöjä soveltaa kuin mitä me itse sovellamme Euroopan unionissa. Se ei ole järkevää. Eli kriittinen kohta meidän mielestämme on Jörgensenin muuttama komission ehdotus ja tästä täytyisi ehkä vielä keskustella, mitä näihin poikkeuksiin tulee, mutta täysi kielto menee liian pitkälle. Kiitos. Thank you very much. And next shadow. Kiitos. Jorge Kramer Alden puolesta. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että mitä edeltäjät puhujat äh, sanovat ja oli jo miltei tyhjentävää. Minun tuskin mitään sanottavaa. Tärkeimmät seikat että. Äh, komission ehdotukset ovat sellaisia, että niitä kannattaa tukea, joitakin täsmennyksiä. Tietystikin voidaan pyytää tämä täysin loogista esimerkiksi ennakkosuostumusmenettelyn osalta, mutta niin kuin täällä todettiin jo, minä varoittaisin meitä kaikkia siitä, että liikaa politisoitaisiin tätä asiaa enempää kuin tarpeen. Olen Zeberin kanssa pohtia tätä kysymystä ja mahdollista sitä, että komissio voisi poiketa tästä menettelystä. Tämä nyt on niin rajoitettu tämä mahdollisuus, että tätä ei pitäisi avata enää laajemmalle. Dan Jörgensen jo viittasi tähän tehtyyn tutkimukseen. Kyse on 75 000 ihmisestä, jotka kuolevat vuosittain tällaisiin kemikaalimyrkytyksiin tai kemikaalien väärinkäyttöön vuoksi. YK on tilastojen mukaan. YK on tutkimus on tietystikin yleisluontoisempi, mutta se voidaan käyttää yleisesti pohjana ja voidaan pohtia, kuinka mon, mon, moni ihminen kuolee aliravitsemuksen siksi, että ei voida käyttää kasvinsuojeluaineita. Tämäkin voidaan pohtia. Mutta ei pitäisi silti avata ovea suuremmalle kuin mitä on tarpeellista tämä tyy, tällaista tyypillistä ideologista kemikaalikeskustelua puolesta vastaan voidaan tietysti käydä, mutta toivottavasti ei liikaa. Äh, Holger viittasi käytännön läheisyyteen, miten kaupan mekanismia voidaan käytännössä soveltaa, mikäli nyt pistetään kiinni ovi, vihreä ovi EUn tasolla, niin tämä on tietystikin hyväksi muille kemikaalien valmistajille jotka sitten eivät noudata samoja standardeja kuin me. Siksi minä katson, että meidän pitäisi tarkalleen pohtia ennen kuin ryhdymme nyt äh, vaatimaan samoja edellytyksiä kuin kasvinsuojeluaineita koskevassa lainsääntelyssä. Minä en ole tällä kannalla sillä kannalta tämän kannattaisi mennä. Sitten oikeuden perusta ja kaksinaisten standardit. Minun mielestäni nämä tekevät Nämä kaikki keskustelevat tästä sitten paljon monimutkaisemmin byrokraattisemman vain. ALDE-ryhmän nimessä voin todeta, että komission ehdotus on sinänsä jo hyvä. Se sopii olemassa olevaan lainsäädäntökehykseen hyvin. Ja se vastaa tarpeellisella tavalla realiteetteja. Siksi olen valmis tukemaan. Thank you. And... Kiitos. Anna Sinnökö, korvaa Judy Garling, ole hyvä. Yes, indeed I do. She asked me if I please... Kyllä, hän pyysi minua ainakin lukemaan lausuntonsa. Hän luo kiittää esittelijää mietinnöstä ja tukee esittelijän tarkistusta, jossa palautetaan vuoden 2008 asetuksen alkuperäinen sanamuoto kohdassa 5. Hän on yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että jäsenvaltioiden täytyy edelleenkin yllä säilyttää oikeutensa silloin, kun on panna Sottelamin yleissopimuksen toimeenpanosta. Hän haluaa kiittää komissiota esityksen ja tukee monia PIC-asetuksen uudelleen muotoiluja, määritelmiä, jotka liittyvät siihen ja tätä kautta myöskin kehitetään ekan toimintamahdollisuuksia. Hän myöskin tukee sitä, että pyritään löytämään ehdoton yksimielisyys silloin, kun on kysymys tilanteessa, joka koskee tuojamaita kohdassa 14, mutta tärkeää kuitenkin on keskustella tekstistä edelleen ja korjata sitä, mutta parlamentin osalta on, lainsäätäjänä on tärkeää tietää, että parlamentin näkemykset eivät saa vaikuttaa Rotterdamin yleissopimuksen henkeen, ollessa kansainvälisessä mutta turha byrokratia tulisi välttää. Tämä oli siis kuitenkin lausunto, joten hän siis on aika tyytyväinen. Kiitos. Thank you very much. And now I will... Kiitos. Ja nyt minä puhun sitten vihreiden varjoesittelijänä. Ja mekin haluaisimme kiittää esittelijäehdotuksesta. Se on mielestäni erittäin hyvä. Mielestämme se on hyvä ehdotus, että asetusta vahvistetaan eikä avata ovia uusille poikkeuksille. Me emme halua, että komissio sanoi, että eh, se on toiminut aikaisemmin ja siksi sen täytyy toimia tulevaisuudessakin koska joku viejä voi siis sanoa, että joku muu myy, myy sen ja nyt minäkin voi ja sitten se voi jatkua loputtomiin. Eli tämä ei ole mikään sopiva kriteeri. Meidän täytyy muistaa, että lainsäädännön taustalla on tämä ennakkosuostumuksen menettely. Eli tämä täytyy tapahtua ennakkoon, eli täytyy olla tarpeeksi hallintokapasiteettia, jotta voidaan tehdä tarvittavat päätöksen. Ja suostumus tarkoittaa juuri tätä. Eli täytyy antaa suostumus, ei, ainakaan ole, ei ainoastaan olettamus, että kaikki on hyvin, koska sitä on myyty aikaisemmin. Joten Danin mietinnössä on tämä logiikka taustalla ja se on hyvä. Eli toimi niin kuin toivoisin, että muutkin toimisivat. Jos me kieltäisimme jotain ja tekisimme poikkeuksia kaupan helpottamiseksi, niin tässä mennään liian pitkälle. Meidän täytyisi pitää tähän ennakkosuostumuksen menettelystä kiinni. Tämä on minun kantani varjoesittelijä. En ole nyt nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä. Björn Hansen ei ole paikalla. Ai, anteeksi. Astrid Schumacher. Thank you very much, like Björn Hansen. Kiitoksia. En ole Jörg Hansen, mutta yritän tässä nyt astua hänen kenkiinsä. Kiitoksia Dan Jörgensenille siitä, että hän näin nopeasti ja ripeästi sai tämän mietinnön aikaan. Ja itse asiassa hän tukee ja komission ajatuksia tämän uuden laadinnan yhteydessä. En nyt halua käyttää liikaa teidän aikana, mutta ehkä voisin poimia yhden kiistanalaisen kohdan täältä, eli tämän tarkistuksen, eli tähän pikmenettelyn meidän kannaltamme katsottuna tietystikin tämä asetus tai sääntely jo menee paljon pidemmälle ja laajemmalle kuin Rotterdamin yleissopimus, varsinkin on, kun on kyse tästä ennakkosuostumusmenettelystä. Tällä hetkellä tämä koskee 106 kemikaalia. Rotterdamin sopimuksessa on vain 43 kemikaalia, tämä on paljon laajempi. Lisäksi haluaisin tehdä selväksi sen, että uudenlaadinnan yhteydessä komissio ei millään tavalla halunnut heilauttaa mihinkään suuntaan tätä tasapainoa, joka saatiin aikaan vuonna 2008 Euroopan kemikaalialan valmistajien viejien ja toisaalta sitten ympäristön suojelun välillä on kuin ympäristösuojelun kemialliselta saastumiselta. Tätä tasapainoa ei haluttu järkyttää. Kun tämän nyt sanon, niin nyt on kulunut vain kolme vuotta siitä, kun asetus astui voimaan, joten yleensä ei kolmen vuoden jälkeen ryhdytä vielä uudelleen rukkaamaan asetusta. Mutta koska Lissabonin sopimus on tullut mukanaan muutoksia ja myöskin määritelmät ovat muuttuneet. Me joka tapauksessa nyt pyrimme uuden laatiman tekstin ja tarkastelemme artikla 14 menettelyä uudelleen. Tarkastelemme sitä tasapainoa, joka saatiin aikaan 2008, ja onko tämä tasapaino toiminut käytännössä sellaisella tavalla kuin sen piti toimia. Ja olemme havainneet toden totta, että 30 prosenttia on sellaisia tapauksia, että kaikista ponnistoista huolimatta, joihin komissio on ryhtynyt ja kansalliset viranomaiset ryhtyneet, ei kuitenkaan saada vastausta tuojalta, tuojamaalta. Joskus vastauksen saaminen kestää kuukausi, joskus jopa vuosia. Ja tietysti me pyrkimme tarkastelemaan niitä syitä, miksi näin on. Ja olemme samaa mieltä Jörgenisen kanssa siitä, että joskus syynä on se, että kapasiteetissa on puutteita ja myöskin kansalliset puitekehykset ja so- kokoukset, jotka järjestetään Rotterdamin sopimuksen tiimoilta, auttavat myöskin saamaan tietoa siitä, miksi vastauksen saaminen on niin vaikea. Joskus on yksinkertaisesti hallinnollisista kysymyksistä. Maa ei välttämättä ymmärrä, miten lainsäädäntö toimii, eikä maa tiedä, miten tähän pitäisi reagoida tämän yleissopimuksen pohjalta, taikka sitten ei ole mitään mandaattia toimia, joten kyse ei välttämättä siitä, että suojellaan kehitysmaita, vaan kyse on pikemminkin siitä, että kyse on taakasta, jonka eurooppalainen viejä aiheuttaa tämän kolmannen maan kontolle silloin, kun tuohon kolmanteen maahan viedään tätä kemikaalia, varsinkin se, kun on kyse kehitysmaasta. Ja kokemusten pohjalta, vaikkakin tasapaino halutaan pitää yllä, me katsoimme, että olisi järkevää ottaa käyttöön tällainen rajoitettu vientimahdollisuus, joka voisi toimia väliaikaiselta pohjalta, mutta vain väliaikaiselta pohjalta. Se tapauksessa, jolloin asiakirja näyttö viranomaisten taholta ei ole kunnossa, mutta kuitenkin osoitetaan, että kemikaalia on viety ja mitään vääristymiä tai väärinkäytöksiä tapahtunut viiden vuoden aikana, niin poispäin, niin poispäin. Ja mikäli näin on, me uskomme, että voidaan olla sillä kannalla, että väliaikaisesti esimerkiksi 12 kuukauden ajan voidaan tuotetta viedä samalla kun odotellaan vastausta ja lisäselvityksiä kolmannelta maalta, jotta sitten tällä välillä saataisiin tämä vastaus. Tässä puhutaan erittäin rajoitetusta, erittäin monelle ehdolle alistetusta käytännöstä. Emme millään tavalla halua tällä järkyttää sitä tasapainoa, joka saatiin aikaan siis vuonna 2008. Nyt kun kerran sain puheenvuoron, voin nopeasti ehkä viitata kahteen muuhunkin tarkistukseen. Me uskomme, että tässä on tapahtunut pieni väärinkäsitys, joka liittyy tähän ulkoiseen edustuksellisuuteen. Me erotimme, että erityisestikin, kun halutaan poistaa kohta 1 artiklasta 5, niin kysehän on ulkoisesta edustuksesta, joka liittyy Lissabonin sopimukseen sopimukseen, jossa jossa nyt määritellään tämä kysymys se sopimuksen kummassakin osassa. Ja kun on sekundaarista lainsäädännöstä, niin tietystikin voidaan pohtia, mikä sanamuoto tässä olisi parempi, mutta me olemme aina uskoneet, että perussopimus on kaiken pohjana, mutta tietysti jäsenvaltiot itse edustavat itseään toimivaltaansa puitteissa. Joten tämän kohdan poistaminen meidän kannalta tarkoittaa sitä, että pyritään välttymään sekundaarilainsäädännön osan osalta ristiriitaisuuksia primaarilainsäädännön suhteen, perusopimuksen suhteen. Herra Jörgensen ei maininnut erästä seikkaa, jonka kuitenkin haluaisin nopeasti mainita. Olemme huolissamme tarkistuksista neljä. Esittelijä ehkä vastoin tahtoaan on heikentänyt tässä jäsen, kehitysmaiden asemaa. Olemme huolissamme siitä, että tämä tarkistus johtaa siihen, että tuojilla, tuojamailla olisi pelkästään yksi ilmoitus kaikkia saman aineen seoksia varten. Tarkoittaa se, että tuojamaa ei saisi tietää mahdollisesti mm, muista sama, eri kaupallisen nimillä tuoruista sama, saman kemikaalin seoksista, joten rekisteröinti ja se, millä nimikkeellä tuotetta myydään, on tässä ongelmallinen seikka. Ja olen tästä riittävästi tietoa. Kiitoksia esittelijälle ja kiitoksia myöskin kaikista kommenteista ja keskustelusta. Kiitoksia Rauha Schumacher tästä vastauksesta. Ja nyt sitten esittelijä saa puheenvuoron. Comments. Esittää kysymyksen ennen kuin eh, esitän loppukommentit komissiolle. Niin. Minä haluaisin ensinnäkin sanoa tarkistuksesta neljä, että katson asiaa uudestaan, voin puhua siitä yksityiskohtaisemmin. Ehkä olette todennäköisesti olette oikeassa, joten ehkä vedän tämän pois tämän tarkistuksen. Mutta tämä ennakko myös sanotte, että olen kenties oikeassa, kun sanon siinä, että jotkin maat eivät vastaa siksi, että niillä ei ole kapasiteettia. Silloin itse asiassa sanotte myös, että jos me sanomme kyllä teidän esityksellenne, silloin syntyy tilanne, jossa EU alkaa viedä kemikaaleja jotka olemme kieltäneet, joiden käyttö olemme rajoittaneet, koska ne ovat vaarallisia maihin, johonkin maihin siksi, että ne eivät yksi pysty vastaamaan, sanomaan ei. Well, I think we cannot second... Niin, me emme nyt voida arvata, miksi jotkut vastaavat, jotkut eivät. Ja me olemme saaneet tämän yleisen vastauksen liittyen hallinnollisiin ongelmiin. Mutta ero on ehkä se, että me käytämme, tai sitten pitäisi pohtia sitä, että käytämmekö näitä omia määritelmiä, kun vaadimme kolmansien maiden toimintaa vai annammeko kolmansien maiden toimia yksin tässä suhteessa. Kolmansien maiden täytyy päättää, miten ne säätelyt eh, markkinoitaan ja mielestäni asian tulisi pysyä myös näin. Totta kai PIK-asetusta ei tulisi tarkastella vain yhtenä asetuksena, vaan meidän täytyisi myös vahvistaa hallintojärjestelmää kolmansissa maissa. Ehkä Rio Plus 20 kokouksen jälkeen voidaan myös saada aikaiseksi lisää tämän asian suhteen. Okay, thank you. I'm, I'm very well aware. Kiitos. Komissio tekee hyvin paljon tämän asian eteen ja siksi mielestäni on hieman omituista, että menen väärään suuntaan. Niin kuin aikaisemmat väittivät, niin me emme halua, että Euroopassa tuottajat kemian alalla olisivat huonommassa asemassa kuin muut. Me vain sanomme, että ei voida viedä jotain, mikä on rajoitettu tai kielletty täällä, ainoastaan siitä syystä, että muut toimivat näin. Näin voidaan tehdä, jos se on rekisteröity luvallinen, maassa josta viedään, mutta me emme voi mahdollistaa sitä ainoastaan syytä, syytä syystä, että muut ovat niin toimineet. Meidän täytyy muistaa, mikä on Rotterdamin yleissopimuksen tarkoitus. Pitäisi suojella ihmisterveyttä ja ympäristöä ja meidän täytyy vahvistaa sitä ja pitää tästä tavoitteesta kiinni. Tämän sanottuna minä olen sitä mieltä, että varjoesittelijät tai haluaisin kiittää varjoesittelijöitä tuesta, mitä ekaan tulee ja teknisiin kysymyksiin. Varmasti meidän täytyy vielä löytää yhteinen sanamuoto ennen kaikkea pikin suhteen. en luovu tässä yleisestä kannastani. Mielestäni meidän täytyy vahvistaa asetusta jotta saadaan aikaiseksi se, että poikkeusten saaminen vaikeutuu. Very much. Ki- kiitos Dan Jörgensen tästä. Ja tarkistusten jättöpäivä on 15.11. kello 12 viimeistään. No niin, hyvät kollegat, olemme aikataulussa ja voin toivottaa toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen Conny Hedegaardin vastuussa ilmastokysymyksistä. Tervetuloa. Muutaman viikon kuluttua on YK on seuraava ilmastokonferenssi. Komission työohjelma vuodelle 2012 myös valmistuu muutaman viikon kuluttua ja myös meidän lainsäädäntömme astuu voimaan, mitä päästökauppaan tulee lentoliikenteessä. Joten tässä on hyvin paljon mielenkiintoisia aiheita, jotka kiinnostavat jäseniä. Ja tähän viimeiseen kohtaan tulee, niin tehtiin Washingtonissa huomattava päätös. Mitä EU-lainsäädännön hylkäämisen tulee, niin mielestäni se oli todellakin ylimielestä että siitä syystä, että me oletamme, että muut pitävät kiinni meidän lainsäädännöistämme, jos me pidämme kiinni muiden. Ja tässä nyt todellakin eh, ei oteta huomioon sitä, että lentoliikenteellä on suuri osuus, mitä ilmastokysymykseen tulee. Täällä on julkistettu lehdistötiedotteita, kirjeitä eh, kollegoilta muilta aloilta jotka kyse, haluavat kyseenalaistaa päästökaupan lentoliikenteessä. Mielestäni tämä valiokunta kuitenkin tukee yksimielisesti sitä, mitä muutama vuosi sitten on päätetty. Ja nyt onkin mielenkiintoista kuulla, mitä sanotte tästä asiasta. Tervetuloa ja annankin teille sitten heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Julainen, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että minut on kutsuttu tähän rakenteelliseen vuoropuheluun. Ja puheenjohtaja teki jo selväksi, että haluaisin myös puhua ei pelkästään Durbanin konferenssista, vaan myöskin työohjelmasta. Ja haluan ottaa esille kommentteja, jotka liittyvät lentoliikenteeseen. Minusta työohjelma sisään, olemme saaneet siihen paljon hyödyllisiä kommentteja teiltä valiokuntana, kiitos niistä. Ja työohjelman toimeenpanoa tämän vuoden osalta, samoin kuin mitä tulee odotuksiin, jotka liittyvät ensi vuoden ohjelmaan, jonka komissio tulee hyväksymään ensi tiistaina. Herra puheenjohtaja Barroso puhuessaan unionin tilasta hän otti asian sangen selvästi esille sanoessaan, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan edelleenkin on tärkeää. Tietysti se jää avainprioriteetiksemme ja todettiin, että että kestäviä työpaikkoja tulee, jos kiinnitämme huomiota innovaatioon ja uusiin teknologiaan, mukaan otetaan vihreä teknologia. Meidän on huolehtiva siitä, että vihreys ja kasvu kulkevat käsi kädessä ja myöskin kirjeessä, joka lähetettiin unionin tilaa puheen jälkeen puhemies Busekille. Siinä todettiin, että budjetti ja budjettineuvottelut nähdään avaintekijänä ilmastoasioiden tulosten aikaansaamisessa. Joten meidän ilmastotoimien politiikkamme tärkeimmät tulokset ovat olleet se, että hyväksyttiin 2050 työkartta, joka koskee vähäpäästöistä taloutta. Meillä on ollut tilaisuus keskustella vähähiilisestä taloudesta, en minä jo puuttua siihen nyt, mutta joka tapauksessa olen seurannut mielenkiinnolla keskustelua täällä, joka liittyy Chris Davisin mietinnön valmisteluun. Odotan mielenkiinnolla parlamentin panosta, joka toivottavasti selkeästi vahvistaa meidän lähestymistapaamme, tiedät, että lähestymistapa liittyy siihen, että miten voimme <clears throat> maksimoida se, mitä saamme aikaan energiatehokkuuden kautta, voimmeko saada aikaan enemmän kuin mitä jo nyt on löyty lukkoon 2020 tavoitteissa. Ajatellen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, komissio on päättänyt huomattavasti vahvistaa ilmastovaltavirtaistamista tulevassa EU-budjetissa. Osuus tulee olemaan ainakin 20 prosenttia koko budjetista niin, että sillä edistetään ilmastotavoitteita. Komissio on lähtenyt selkeän viestin siitä, että budjetin pitäisi heijastella EU 2020-strategian tavoitteita, ennen kaikkea tavoitteita, jossa valmistetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Tähän asti esityksemme koskevat rakennerahastoja, maataloutta, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja infrastruktuuria, ja ne selkeästi heijastelevat tämän tyyppisiä prioriteetteja. Pelkästään rakennerahastojen osalta voimme sanoa, että lähes 20 ne varat, jotka käytetään energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Se on myöskin selkeää yhteisen maatalouspolitiikan alueella, jossa pyritään selkeästi saman aikaan vihertävä komponentti mukaan, ja voitte myöskin nähdä muutoksen infrastruktuuriesityksissä, koska on huomattava painotus, joka koskee julkista liikennettä sekä maa- että vesiteiden käyttöä, ja jossa selkeästi todetaan, että meidän ei tulisi pelkästään tukea sitä, että luodaan paljon moottoriteitä. Niin, sen lisäksi me olemme myöskin välittäneet jäsenvaltioille äskettäin ja samalla myöskin Euroopan parlamentille tiedoksi pitkään odotetun toimenpiteen, joka liittyy polttoainelaatudirektiivin toimenpano, joka liittyy eh, kasvihuonekaasuja ja fossiilisia polttoaineita. Olet varmaankin tietoisia siitä, että komissio on saattanut päätökseen asian käsittely, joka liittyy kaiken kasvihuonekaasu eh, intensiivisen eh, fossiilipolttoaineen käytön, jossa otetaan huomioon arvot, jotka liittyvät myöskin liuskekaasu ja liuskeöljy. Esitykset, joita Svalta ovat tehneet, eh, tulevat sama esitykset tästä ennen kuin ne tullaan välittämään teidän valikunnallinen tarkastettaviksi. On myöskin tämä määräys, joka liittyvät polttoaineen direktiivin komission yksiköt tällä hetkellä ovat saattamassa valmiiksi työtä, joka liittyy sitä muutos, joka koskee biopolttoaineita. Tämä esitys on ollut pitkään odotettuna, mutta me teemme kovaa työtä sen parissa. Pyrimme kovasti samaan aikaan asian kunnolla järjestykseen. Okay. Uh, I will try to speak a bit. Yritän puhua hiukan hitaammin. Halusin vain todeta, me työskentelemme asian parissa ja toivomme, että pian saamme ennen vuoden loppuaikaiseksi esityksen, jonka voimme välittää teille. Haluaisin myöskin lyhyesti tarttua asioiden tilaan, joka liittyy lentoliikenteeseen mukaan luettuna sen mukaanottaminen päästökauppaan. Ika on osalta jäsenvaltiot hyväksyivät ei-sitovan julkilausuman, jossa kehotettiin EU-ta jäsenvaltioita pidättymään siitä, että EUn ulkopuoliset lentoyhtiöt sisältettäisiin päästökauppaan. Tämä voi saattaa olla yllättävää, mutta se ei ole mitään uutta, kun on kysymys ilmaston kysymyksistä. ICAO ei ole pystynyt samaan ylikaan sopimuksen aikaan, siellä on vain puhuttu. Ja viime kädessä puhe koskee enemmänkin sitä, mitä ei haluta tehtävän, sen sijaan, että puhutaan siitä, mitä halutaan tehdä tällä alueella. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että perustelut, joita vastustajat ovat esittäneet, minun mielestäni kaikki ovat tunnettuja ja niistä on keskusteltu pitkään jo silloin, kun komissio ja te parlamenttina yhdessä neuvoston kanssa hyväksyitte lainsäädännön hyvin laajalla enemmistöllä. Vastus, jota nyt on, se pitkälti on noussut esille Yhdysvalloissa ja muissa kolmessa maissa vuodesta 2005, joten tässä oli sinänsä mitään uutta, mutta kun määräaika on lähestymässä, pyritään saamaan asiassa vielä kerran muutoksia aikaan. Pitkälti kysymys on siitä, että otetaan häikäilemätöntä lobbailua, joka menestyksekästi on sanonut aikaan sen, että eh, ilmailualan ministerit ovat lähteneet liikkeelle kautta maailman, mutta perustelut ovat heikkoja. Mitä tulee laillisuuteen, kuudes lokakuuta esitetty kanta on sellaisessa todetaan selvästi, että meidän lainsäädäntömme ei olisi Chicagon yleisopimuksen vastaista. Lainsäädäntö ei myöskään olisi sidassa YK määräysten kanssa eikä myöskään ICAON määräysten kanssa. Se ei ole myöskään EUn alueen ulkopuolta, ulkopuolella voimassa oleva, eikä koske sitä, eikä se lisää veroja, joten kaikki asiat, jotka ovat nousseet esille, siis tämä alustava kanta selkeästi tuki sitä, mitä Euroopan unioni on pyrkinyt ajamaan. Tärkeää on myös, että me nyt, kun kuulemme vastarintaa ikaosta, meidän täytyy pitää mielessä, että ikaon asiantuntijat ovat ottaneet eh, esille samanlaisia kommentteja vuonna 2004 siitä että tällä hetkellä kovinkaan paljon välitetään, ainakaan vastustajat välitä sitä, mutta vuonna 2004 ICAO itse totesi, että olisi hyvä, jossa olisi vaihtokauppa, joka koskisi päästöjä. Se olisi parempi kuin monet muuta, sitä voidaan tehdä. Ja jos lähdetään tästä liikkeelle, on järkeä lähteä liikkeelle alueellisesti. Toisin sanoen näyttää siltä, että tässä nyt paljon unohdetaan asioita, joita menneisyydessä on tapahtunut, mutta meidän pitää pitää mielessämme, että Tämä on selkeä tapaus. Me puhun nyt jostakin irallisista ajatuksista, joita Euroopan on esittämässä. Me puhumme asioista, jotka ovat lainsäädännössä. Ja olen iloinen voidessani todeta, että sekä liikenneministerineuvostossa että ympäristöministerineuvostossa niissä minä olen kertonut, missä asiat ovat sujumassa. Olen saanut selkeää tuetta ja viime viikolla myöskin ICAOssa saatoin nähdä, että Euroopan jäsenvaltiot selkeästi puolustivat Euroopan linjaa Eli kukaan ei ole vetäytymässä yhteiseltä linjalta. Joten jäljellä tietysti se, että Euroopan unioni on sitoutunut taistelemaan maailmanlaajuisten ratkaisujen puolesta ja harjoittamaan rakentavaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Mutta minun on rehellisesti sanottava, että minä en kuullut viime viikolla mitään tai ensimmäisillä viikkoina koko tämän keskustelun yhteydessä en kuullut mitään uutta keneltäkään mitään, mikä tekisi todennäköisemmäksi sen, että saisimme aikaan maailmanlaajuisen ratkaisun, josta me kaikki voisimme olla yhtä mieltä ja saisimme sen aikaan pikaisesti. Eurooppa kuitenkaan ei missään tapauksessa ole tällaisen ratkaisun tiellä. Mitä tulee sitten 2012 pääprioriteeteista ensinnäkin, se, että pyritään panemaan toimeen ilmasto- ja ympäristö- tulemaan olennainen tärkeä prioriteetti ajatellen ennen kaikkea kolmatta vaihetta, joka käynnistyy päästökauppajärjestelyssä sitten olen valmistelemassa lukuisia tärkeitä aloitteita, jotka liittyvät ilmastotoimia EU-tasolla. Me tulemme tarkastamaan uudestaan asetusta, joka koskee CO2-päätöksiä eh, henkilöautoista ja pakettiautoista. Nämä ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan vähentää liikenteen päästöjä ja saada aikaan innovaatioita tällä sektorilla. Mitä tulee sitten meriliikenteen päästöihin? Meillä on selkeä preferenssi sille, että saadaan maailmanlaajuista toimintaa. Olemme kuitenkin käynnistämässä työtä, joka koskee sitä, että katsotaan voitaisiinko saada aikaan Äh, riippuen tietysti siitä aika maailmanlaajuinen sopimus vuoden loppuun mennessä. Täysin selin ja mukaisesti parlamentti on aikaisemmin meitä pyytänyt ja olen juuri tullut kolmannesta kokouksesta, jonka asianosaisten paneeli piti, jossa keskusteltiin tiestä eteenpäin, joten me olemme todellakin työskentelemässä kovasti työtä tämän asian parissa tällä hetkellä. Me tulemme myöskin katsomaan recently EFKAS-asetusta, äh, joka äh, katsoo pitkälti myöskin eh, kustannustehokasta eh, säästöjen, päästöjen vähentämistä tällä sektorilla. Ensi vuosi tulemaan myöskin tärkeä valmisteltaessa pohjaa sille, että hyväksytään EU-sopeuttamistrategia eh, vuoden 2013 aikana, uskoakseni Italian ja Ranskan kollegat, ajatellen sitä, mitä äsken on tapahtunut näissä maissa, odottavat mielenkiinnolla, mitä tässä tapahtuu. Ja lopuksi, ei suinkaan vähäisimpänä, ensi vuonna meidän täytyy jatkaa sitä, että aktiivisesti olemme mukana kansainvälisissä neuvotteluissa, joissa pyritään ajamaan tavoitteet, jotka liittyvät oikeudellisesti sitovaan määräystä, jossa pidetään kiinni kahden asteen alla pysymisestä, mutta tämä on tietysti asia, joka liittyy Durbaniin. Ja sitten vielä muutama asia, jotka liittyvät Durbanin äh, ilmastonmuutoskonferenssiin. Minusta olisi oikein sanoa, että minun, meidän visiomme pitkälti on yhtä mieltä siitä, on yhtenäinen sen kanssa, mitä te olette ottaneet esille omassa päätöslauselmassanne. Ja minä haluaisin sanoa, että haluan kiittää valiokuntaa sen tekemästä kovasta työstä valmisteltaessa päätöslausemaesitystä, josta tullaan keskustelemaan ensi viikolla täysistunnossa, jos olen oikein ymmärtänyt, ensi tiistaina. Durban tulee olemaan tärkeä tilaisuus päästä asiassa eteenpäin, lähtien liikkeelle Kööpenhaminan sopimuksen ja Cancunin sopimuksen ajosalta saavuttujen tulosten pohjalta, mutta Durban ei sunkaan tule olemaan tien pää. Me luotamme siihen, että Durbanin kautta voidaan saada aikaan operatiivisia ratkaisuja niiden päätösten osalta, jotka tehtiin Cancunissa, ja että tarvitaan niihin kysymyksiin, jotka jäivät ratkaisematta Cancunissa. Yksi avainkysymys, joka jäi ratkaisematta, oli kysymys, joka liittyy oikeudelliseen muotoon, joka tulee olemaan esillä uudestaan Durbanissa. EUn tavoitteena pysyy kunnianhimoinen, kattava oikeudellisesti sitova puite, joka kattaa kaikki osapuolet, joiden kautta voidaan saada pidettyä maailmanlaajuinen ilmaston lämpötilan nousu alle kahden asteen. Olemme sitoutuneet tähän monenkeskeisyyteen, joka on siis Kioton pöytäkirja, siitä se lähtee liikkeelle, mutta toinen sitoumus olemaan se, että onko niin, että Eurooppa yksin tulee tukemaan asiaa, koska Eurooppa jää yksin, silloin maailma ei jää kahden asteen alle. Me vastaamme 11 prosenttia maailmanlaajuisia päästöjä, vaikka me muutama maa, kuten Norja tai Sveitsi, voivat liittyä meihin. Kuitenkin jäisi edelleen avainkysymys, mitä sitten tapahtuu jäljellä oleville 20 prosentille, miten ne tulevat sitoutumaan ja millä tavoin. Kysymys ei ole siis ei Kioto vai Kioto. Se, mistä nyt Durbanissa keskustellaan, on se, että mennään pitemmälle kuin nykyisestä jakolinjasta, joka koskee Kiotoa, ja varmistetaan, että kaikki maat, kehittyvät maat, kehittyneet maat, sitoutuvat kantamaan oman panoksensa osana maailmanlaajuista tointa. Ja tässä yhteydessä EU on valmis pohtimaan toista kiotokautta, mutta vain osana laajempaa pakettia, jossa muutkin tärkeät päästöistä vastaavat tahot ovat osallisina niin, että varmistetaan myöskin ympäristöllinen integriys, joka on olennainen kysymys nimenomaan EUlle. Puolivälin ratkaisu, jota me olemme esittämässä Durbanille, on päästä sopimukseen selkeästä tiekartasta, jossa on selkeät määräajat, jotta saadaan aikaan kattava, kestävä, oikeudellisesti sitova puite, joka koskee kaikkien tärkeimpien päästössä vastaavien tahojen osallistamista, joka rakentuu Kioton arkkitehtuurille ja jotta parannetaan niitä sääntöjä, jotka voidaan sitten hyväksyä myöskin Durbanissa sekä kehittyvät että teollisuusmaat, jotka ovat meidän kumppaneitamme, niin joista voidaan katsoa, että saataisiin minkälaisia askelia ne ovat valmiita ottamaan Durbanissa niitä saadaan aikaan yhteinen kunnianhimoinen ratkaisu. Ennen kuin lopetan, haluaisin vielä sanoa, että uskon, Viime kuukausien aikana olemme nähneet kehitystä, joka menee siihen suuntaan, että Euroopan kantaa ymmärretään laajemmin. Sanoisin, että monet kehittyvät maat ymmärtävät, että jos me sitoudumme toisen kerran ilman mitään ehtoja, silloin ensimmäinen asia, joka tapahtuisi, olisi, että paine vietäisiin pois mitä tulee kaikkiin tärkeimpiin talouksiin, olipa kysymys kehittyvistä tai kehittyneistä maista. Joten tämä on meille ratkaisevan tärkeää, siis saada asiat nyt hoidettua oikein. Selvästikään ei riitä, että on tiekartta, jos sanotaan, että joskus tulevaisuudessa muutkin tulevat mukaan. Siksi mainitsin nimenomaan nämä määräajat. Määräajat olivat vain hyvin tärkeä asia. Tämä kuitenkin on keskeinen kysymys Durbanissa ja uskoakseni Euroopan kantaa mutta on äh, saanut enemmän tukea. Kävi selvästi jo aiemmassa valmisteluvassa kokouksessa, että monet kehittyvät maat ymmärsivät, miksi tämä on tärkeä asia. Ja voidaan katsoa, tärkeää on tarkastella sitä, miten tämä vaikuttaa siihen, miten voidaan torjua ilmastonmuutosta. Toinen tärkeä asia Durbanissa on tietysti saada aikaan operatiivisesti toimeen ne päätöstä jotka Cancunissa tehtiin, ja EUn osalta tähän liittyy monia kriittisiä kysymyksiä, jotka liittyvät sovittelukysymyksiin ja siihen, että tunnustetaan tehottomuus, mitä maailmallisesti tulee siihen, miten tällä hetkellä huolehditaan päästöjen vähentämisestä, ja että pyritään myöskin korottamaan kunnianhimon tasoa, samalla kun pyritään saan aikaan se, että noudatetaan kioton säännöt, jotka liittyvät ympäristölliseen moraaliin. Ja tärkeää on, että edelleenkin säilyy tärkeänä teki asiana se, että me EU komissio ja 27 jäsenvaltiota me itse saamme aikaan tuloksia sen osalta, mitä me rahoituksellisesti sovimme Kööpenhaminassa. Tämä tietysti merkitsee hyvin paljon eh, neuvottelujen psykologian kannalta, ja siksi tänä vuonnakin me tulemme tekemään saman asian kuin viime vuonna, jossa me laskimme hyvin huolellisesti, mitä me olemme tukeneet vuonna 2011, miten paljon varoja on käytetty, missä me olemme verrattuna siihen, mihin me pyrimme Kööpenhaminassa, eh, miten paljon on sovitte olla miten paljon, mikä koskee metsätaloutta niin edelleen. Tämä pitää olla hyvin selkeä. Selkeä täytyy olla myös sen, miten tämä tulee koskemaan vähiten kehittyviä maita ja kaikkien halvintuvia maita. miten täytyy saada aikaan oikea tasapaino. Tämä on hyvin tärkeä asia. Rahoituspuoli on hyvin olennainen kysymys, koska tietysti Durbanissa meidän täytyy keskustella myöskin pitkän tähtäyksen rahoituksesta. Miten saadaan 100 miljardia kootuksi joka vuosi vuoteen 2020 saakka julkisista ja yksityisistä lähteistä, innovatiivisista lähteistä. Kysymys, joka tietysti nousee myös esille, on se, että hyvä, että on näitä varoja, on hyvä, että on 2020 ja mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta mitä tulee tapahtumaan 2013-2020 jaksolla. Ja tätä varten komissio nyt valmistelee budjettiesitystä ja monivuotista rahoituskehystä ja ulko- ulkopolitiikan osaa, ja tämä on hyvin tärkeää. Meillä on näkyviä kumppaneiden osalta, että tulemme saamaan aikaan tuloksia rahoituksen osalta myöskin vuosina 2013 vuoteen 2020. On tärkeää korostaa sitä, että me emme tule näkemään Durbanin tuloksena pelkästään sitä, että Eurooppa huolehtii rahoituksesta. Rahoituksen täytyy olla osa laajempaa pakettia. Ei ole niin, että, että yhteinen maatalouspolitiikka on, on sellaista, joka tuota tuloksia pelkästään rahoituksen osalta. Totta kai jo me voimme nähdä, että varoja käytetään tiettyihin edistymiseen tietyissä maissa ja siksi se täytyy nähdä osana laajempaa pakettia. Kiitos. Yeah, thank you very much, Commissioner Connie. Kiitoksia, komission sen Connie Hedegaard. Tämä on tärkeä asia ja minä tulen ne, mitä päästökauppaan tulee lentoliikenteessä. Argumentit sitä vastaan eivät ole uusia ja tässä nämä etu ristiriitakysymykset ovat aina samoja. Aina yritetään estää lainsäädäntöä ja sitten loppujen lopuksi havaitaan, että ei se nyt olekaan niin huono asia kuin mitä on väitetty. No niin, Kioto 2 kyllä vai ei? Tästä varmasti tullaan keskustelemaan. Meillä on 11 puheenvuoropyyntöä. Kaksi minuuttia jokaiselle pitää kiinni puheajasta. Näin jokainen voi sitten puhua Richard Severs, koordinaattorit ensin. En, uh, Connie Hedegaard. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Connie Hedegaard. Minulla on konkreettinen kysymys Financial Timesissa On raportti, että komission primes malle on yksityismalli eikä olisi avoin ja johtopäätökset eivät ole täysin ymmärrettävissä. Voisitteko nyt hieman selvittää tätä asiaa? Pitääkö tämä paikkaansa? Jos me puhumme näin tärkeistä asioista 2050, niin meidän täytyisi se olla avoimia malleja, jotta uskottavuutta voitaisiin lisätä. No sitten toinen kysymys. Minä olen samaa mieltä teidän kanssanne, mitä Kioton tulee. Tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että me ainoastaan rahoitamme. Meidän täytyy saada aikaisemmin yhteispaketti. Ja tämä on varmasti yksi kriittisistä asioista, joka täytyy Durbanissa selvittää. Haluaisin onnitella komissiota mainstreamingista, mitä rakennerahastoihin tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tämä on todellakin hyvä ajatus. Meidän täytyisi Euroopan tasolla asottaa tiettyjä tavoitteita. Meidän käsittelen tässä energiatehokkuusdirektiiviä. Minun kantani on sitovat tavoitteet, mutta kuitenkin pitäisi olla joustavuutta jäsenvaltiotasolla, jotta sitten voitaisiin myös pitää näistä eroavaisuuksista kiinni ja toivon, että jäsenvaltiotkin voitaisiin ottaa mukaan. Mitä rahoitukseen tulee, minä olen realisti, en ole pessimisti enkä optimisti jos nyt tarkastelemme viime kuukausi, viime vuosia, mitä ongelmia meillä on Euroopassa ollut, niin toivon, että näistä ongelmista päästään eroon. No, Merkel sanoi, että kestää vielä kymmenen vuotta. Fion sanoi, että tässä on muutoksen aika ja tässä mm, talouspainopiste siirtyy Aasiaan ja tämä täytyy varmasti pitää mielessä. Kiitos Richard Linda McKevin. Meillä ei nyt valitettavasti ole aikaa. Kiitoksia siitä, että pidätte niin tiukasti kiinni kannasta, joka liittyy ilmailuun. Tämä tyydyttää meidänkin pyyntetämme. Ja sitten tämä öljyhiekka-kysymys. Financial Timesissa on puhuttu tästä seikasta, johon Richard Saber viittasi tämä Primeal-malli ja myöskin toisaalta on puhuttu sellaisten argumenttien puolesta, jotka tyydyttäisivät Kanadaa. Entä sitten biomassa kysymys? Toivottavasti pian me saamme enemmän tietoa, mutta biomassan osalta komission oli tarkoitus kertoa jostakin kriteereistä biomassakäytön osalta vuoden lopun mennessä mukaan luettuna vapaaehtoiset toimet. Monissa maissa ei ole mitään vapaaehtoisia toimia biomassan osalta. Kuitenkin samanaikaisesti monet voimalaitokset tuovat biomassa. Emme tiedä, mistä biomassan peräisin. Onko se kerätty kestävän kehityksen menettelyiden pohjalta? Ja miten sitten voitaisiin biomassan käyttöä edistää Euroopassa? Voitteko vastata tähän? Holger Kramer. ETS. Lyhyesti. Niin, tämä nyt ei ole joku tällainen instituutio Washingtonissa, vaan tässä on todellakin äh, hallitukset, jotka ovat vastuussa siviili-ilmailusta. No, totta kai tämä päätöslauselma ei ole sitova, mutta se on kuitenkin vahva merkki. Ja eikä nyt varmasti, jos on kuunnellut viime viikon tapahtumia, voi olla kovin yllättynyt, mitä on tapahtunut. Minä haluaisin tietää, että pitää Eikö meidän pitäisi nyt ikään päätöksen jälkeen ö, todellakin toimia niin, että emme tekisi mitään uusia tarjouksia. Miten me nyt tulemme toimimaan? Onko ylipäänsä kolmansia maita, jotka ovat tehneet ehdotuksia vastaavista toimista. Eikö Euroopan unioni pitäisi nyt katsoa, että ehkä Durbanin jälkeen se on hieman haavoittunut ja meidän pitäisi nyt ehkä ottaa huomioon, että tämä ongelma, mitä kolmansiin maisiin tulee, niin ehkä me olemme todellakin massiivisesti aliorvioineet tämän tilanteen. Eli riittääkö, että nyt vain ajatellaan näin mustavalkoisesti ja seurataan asiaa niin kuin tähänkin asti? Eikö diplomaattinen set ongelmat ole kyllä myös taloudellisia ongelmia jossain vaiheessa? Arslyytään. Yeah, okay, thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen tänne iloinen siitä, että pidätte tiukasti kiinni kannasta ilmailun osalta. Tässä tulee myöskin vuoden 2013 lupauksen, joka liittyy laivailu tai merenkulkualaan, mitä sille on tapahtunut tälle lupaukselle. Ja kaikki toimet ja joidenkin toimien umpeutuminen. Ja te totesitte, että näette metsät taipaana, jolla voidaan välttyä velvollisuuksilta, että metsä pitäisi irrottaa päästökaupassa kansallisista tavoitteista. Entä sitten Pohjameren tai merenalaiset öljynporaukset, öljyhiekka, liuskekaasu, liuskeöljy. Ehkä tässä mennään liian pitkälle tulevaisuuteen ajattelussa. Ehkä voitaisiin yhdistää tehokassa ilmastopolitiikkaan. Mun mielestä tätä ilmastopolitiikkaa ei voi yhdistää investointeihin näihin energialähteisiin. Ja kun halutaan päästä tähän kahden asteen tavoitteeseen, silloin globaalien päätös, päätös, päästöjen täytyy olla pian nolla taso ja sitten pitäisi saada vähentymään jo päästöitä esimerkiksi metanin osalta, hiilidioksidin osalta. Joten miten te olette toimia? Miten te aiotte vähentää investointeja näihin haitallisiin toimiin? koska sitten täytyy pohtia asioita eteenpäin, milloin tämä tuotanto täytyy sitten lopettaa, että tavoitteeseen päästään. Thank you very much, and I'd also like to repeat... Um... Kiitos, minäkin haluaisin toistaa ne myönteiset komiteat, kollegat ovat esittäneet niistä kannoista, joita teillä on ollut ennen kaikkea. Aviation. I have a... Lyhiäkka kysymyksen osalta, mutta pari asiaa Ensinnäkin koskee Kioton pöytäkirjaa. Tietenkin minä ajattelen, että olisi haitallista, jos EU ei sitoutuisi toiseen sitoutumisjaksoon Kioton osalta Durbania ennen. Se lähettäisi aika ikävän viestin kehittyville maille ja se voisi aiheuttaa kielteisiä reaktioita sellaisilta ihmisiltä, joilta me odotamme myönteisempiä reaktioita, mutta myös ajatellen sitä, mikä te kuvaatte tällaisena puolivälin ratkaisuna, että pyritään, johon te pyritte Durbanissa, ja se saadaan myös selkeä tiekartta, selkeitä suuntaviivoja, selkeitä aikalinjoja. Voisitko sanoa, miten pitkälti nämä aikarajat, jotka lyötiin Cancunin sopimukseen, miten hyödyllisiä ne ovat olleet siinä, että olisi saatu aikaan edistystä Cancunin ja Durbanin välisenä jaksona? Ajatteletteko te, että kun pyritään tämän tyyppisen puoliväliratkaisuun äh, tavallaan jätettäisiin, lähettäisiin myöskin tällainen massettava viesti siitä, mitä voidaan odottaa tai mitä jopa te odotatte Durbanista. Mutta jos EU ei ole se, joka pyrkii ajamaan kunnianhimoisia ratkaisuja, eikö se merkitse sitä, että pitäisi olla mahdollisesti huolissaan siitä, että lähetetään tällainen kielteinen signaali? Kun komissiossa äskettäin puhut, puhuttiin ympäristövaliokunnassa näistä asioista, ainoat sanat, jotka puuttuivat miikädestä, olivat sellaisia, että ei kannata mennä Durbaniin, parempi odottaa ensi vuoteen. Odotan mielenkiinnolla, oli iloinen kuullessani siitä, että mitä te odotatte ja haluan kuulla, mitä te odotatte. Karl-Heinz Florens. Ja, ich, äh... Niin, kun tässä nyt luen viimeisintä neuvoston tiedonantoa, niin en nyt oikein tiedä, olemmeko saaneet jo vastauksen, mitä Durbanin tulee. Tässä on aika avointa kaikki, mitä tähän kahteen asteeseen tulee, Kankunin sopimukseen, miten tätä käsitellään, miten tässä nyt äh, tätä hiilikysymystä käsitellään. No en nyt tiedä, onko meillä vastauksia. Ja mitä äh, Kööpenhaminan tulee, eurooppalaisena olimme aika ylimielisiä. Ja minä haluaisin nyt kuulla hieman enemmän siitä, että miten se onnistuu, että meillä on Kioto 2, 3 tai oli se nyt mikä tahansa. Niin miten se yhdistetään tähän LC, han? Eh, miten tästä ehkä voisi valtuuskuntien kanssa puhua etukäteen? Eihän tätä kaikkea voida hoitaa Durbanissa. Onko tässä joku oikeusperusta? totta kai meillä on hyviä tarkoitusperiä ja haluamme varmasti mennä pidemmälle. Se on täysin ymmärrettävää, mutta emme nyt tällä tavalla pysty pelkästään toimimaan. Mikä on käytännönläheinen strategia, jotta me voisimme etukäteen jo hoitaa joitakin asioita? Matias Kote. Kiitos Conny Hedegaard, kiitos myös innostuksesta. Se, että komissio on nyt ollut valmistumaan kiinni siitä, että vedetään mukaan lentoliikenne. Ja kiitos myös selkeä sanoista, jotka liittyvät meriliikenteeseen ja sen mukaan ottamisesta päästökauppaan. Haluaisin kuitenkin tarttua erääseen asiaan, josta puhuitte, nimittäin se, että CO2 autoissa tapahtuisi uudistus. Minä haluaisin vain sanoa, että me katsomme aina vain autoja, jotka ovat käytössä, mutta koko niiden käyttöajan osalta, pyritäänkö komissiolta siihen, että katsotaan niin koko niiden elinjakaarta, miten paljon CO2 itse asiassa käytetään ja voidaanko saada aikaan CO2 osalta neutraali tilanne, voidaanko tällainen uudistus tehdä, niin tällainen ekologinen innovaatio, joka on neuvoteltu tähän mukaan, että se myöskin olisi mukana. Mitä tulee sitten neuvotteluihin? Me olemme päässeet Euroopassa pitkälle ilmastonsuojelulainsäädännössämme, mutta olemme turhautuneet edelleen sen osalta, mitä maailmallisesti tapahtuu. Eikö olisi tarpeen myös konferenssien välillä pyrkiä kehittelemään ilmastodiplomatiaa Euroopan ulkosuudenhallinnossa niin, että se olisi meidän tukenamme. Meillä on sellainen tunne, että te työskentelette kovasti, mutta samaan aikaan toisella puolella – ovat muurit niin korkeita, että konferenssien välillä pitäisi kehittää ilmastodiplomatiaa niin, että päästäisiin menestyksekäisiin tuloksiin ja niin, että jokainen konferenssi olisi vain pieni askel eteenpäin. Uh, Kiitoksia, Andrea Zanoni. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, minä kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti, mitä te sanoitte. Ymmärrän kyllä, että komissio pyrkii, tai Euroopan unioni pyrkii taistelemaan kasvihuonekaasuja vastaan. Te viittasitte meriliikenteen päästöihin ja kevyeseen liikenteeseen. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy minun nähdäkseni tapauksen, joka vaikuttaa paikallistasolla haitallisella tavalla aiheuttaen päästöjä. Kyse on nimittäin Veneton alueesta, josta minä itse olen kotoisin. Venetossa on aikomus rakentaa laitos, joka tuottaa 10 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. E Tunisiasta tuodaan rahtilaivoilla hiiltä tuota laitosta varten. Laitoksen rakentamiskustannukset miljardi euroa nyt laitosta ei rakennetakaan, koska se on liian kallis. Sitten Italian hallitus antoi päätöksen, niin kuin Veneton alueellakin tehtiin päätös, jonka mukaan ohitetaan tämä direktiivi 85337, joka liittyy ympäristövaikutusarvioihin. Kansalaiset katsovat, että voimalaitosta ei pidä rakentaa, koska se on vastoin eurooppalaista lainsäädäntöä eurooppalaisia pyrkimyksiä taistella kaasuhuonekaasupäästöjä vastaan. Italiassa on nähty joitakin luonnon katastrofeja viime päivinäkin, jotka ovat johtuneet luon ilmaston lämpenemisestä. Ja kyse on 2,5 miljardista. Sama raha voitaisiin investoida paremminkin. You have to ask... Niin, me ymmärsimme, ymmärsimme kyllä. Anna Zenis. Un'interrogazione, grazie. Welcome Commissioner and uh, thank you for being here. Kiitoksia komission jäsen, kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Barbara de Brun lähetti teille aiemmin kirjeen joka liittyy tähän toiseen sitoumuskauteen ja myöhemmin muuta parlamentin jäsenet allekirjoittavat tuon kirjelmän. Joten takana on muitakin parlamentin jäseniä. On aivan selvää, että meillä ei mitään menetettävää, mikäli hyväksymme toisen ohjelmakauden, emme niin menetä silloin mitään. On aivan selvää, että mikäli nyt hukataan tilaisuus saada aikaan tämä toinen sopimuskausi, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että on olemassa vain muita kuin oikeudellisesti sitovia sopimuksia kehittyvien maiden kanssa, Että minä ainakin ymmärrän meidän taktiikkamme tässä kysymyksessä. Miksi meidän pitäisi nyt sitoutua? Miksi, miksi emme sitoutuisi nyt, koska meillä ei ole mitään menetettävää? Miksi emme tartu tilaisuuteen? Toinen kysymys. liittyy ilmailuun ja toisaalta merenkulun aiheuttamiin päästöihin. Vaikka IMON piirissä ei saataisikaan edistystä aikaan, tarkoituksen ryhtyä silti toimiin, lainsäädäntötoimiin. Esimerkiksi siten, että vuoteen 2015 mennessä halutaan muutoksia saada aikaan. IMON piirissä saatiin aikaan uusi sopimus kesän aikana. Transport Environment ympäristöjärjestö totesi, että tämä on ensimmäinen teollisuuden alaa koskeva sopimus, joka koskee teollisuuden alaa jopa kehitysmaissa, ja tämä saattaa jopa johtaa 20 prosentin päästövähennykseen 2030 vuoteen mennessä. Meidän tarkoituksemme oli vähentää päästöä vuoteen 2050 mennessä, joten miten te suhtaudutte tähän imon sopimukseen? Kiitos, Peter Liisa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari selkeistä sanoista. Kolme kysymystä aivan lyhyesti. Ensinnäkin energiatehokkuuskysymys, komissaari Oettingerin ehdotus. Olemme keskustelleet siitä, että mitä komission ehdottomiin säästöihin tulee, niin eikö pitäisi asettaa suhteellisemmat tavoitteet? Energiatuottavuus, haluaisin kuulla teidän arvionne. Oletteko sitä mieltä, että tämä saattaa johtaa siihen, että jos lama tulee, niin olemmekin yhtäkkiä 30 prosentissa, mitä CO2-vähennyksiin tulee. Ehkä me sitten saavutamme vain 20 prosenttia ja ehkä olisi parempi, että komission ehdotusta ei muutettaisi tässä kohdin. Ja sitten haluaisin kannustaa teitä, että hiilivuoto otettaisiin e, esille, jotta esimerkiksi alumiinio teollisuudessa ähm, olisi tällainen suunnittelupuite. No sitten lentoliikenne. Minä tuen teitä, niin kuin monet muutkin kollegat täällä valiokunnassa, ja haluaisin sitä kaksi argumenttia. Ja sitten tämä taakka on aika pieni. Me, meillä Saksassa puhutaan 50 euron maksusta ja ETS puhutaan kahdessa eurosta ja joillakin lennoilla Englannissa puhutaan 160 punnasta. Tässä ei ole kysymys ainoastaan asiasta, vaan tässä vaikuttaa siltä, että Euroopan on helppo maali ja uskotaan, että meidät saadaan riitannettua tässä asiassa. No, miksi meillä on niin vähän liittolaisia? Onko mahdollista, että ää, herra Barroso vielä käsittelisi tätä asiaa ja mainostaisimme meidän kantaamme, koska jos ei se ikaassa onnistunut, niin ehkä sitten Durbanissa saisimme liittolaisia. Kiitoksia Satu Hassi. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa, jotka ovat kehottaneet komissiota olemaan tiukka lentoliikenteen päästökauppakysymyksessä. Ja haluaisin myös ilmaista tukeni tavoitteelle, että ilmasto virtaviivaistettaisiin eh, EUn budjettiin. Yksi asia ei kuitenkaan ole vielä noussut esille, ja se on yhteys energiatehokkuuden ja päästökaupan eh, YMP-yhteydestä. Jos me ajattelemme sitä, että tavoite, päästökaupan aineellistuu, silloin meillä on liikaa päästölupia ets eh, e puitteissa, mikä johtaa siihen, että hinta romahtaa, jolloin houkutin katoaa, kannustin katoaa vihreämmille energiainvestoinneille. Ja tästä syystä kysyisinkin, suunnitteletteko te, että sopeutetaan ETSn eh, Eh, the political will of the commission... Katto niin, että se on sen politiikan mukaista, jonka komissio on ilmaissut energiatehokkuusdirektiivissään, ja nyt tosi myöskin sen esityksen mukainen, joka koskee kustannustehokasta polkua 80-90 prosentin päästöjen poistamiseen vuoteen 2050. Dan Jorgensen. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää komissaarille kysymyksen. Mitä onnistumisen kriteereitä te olette asettaneet Durbanin kokousta silmällä pitäen? Tietystikin tärkeää, että teillä on konkreettiset tavoitteet, mutta on olemassa vaarana, että mikäli tavoitteisiin ei päästä, sitten kokousta pidetään epäonnistumisena. Tällainen vaara on olemassa. On äärimmäisen tärkeää, että ne meistä, jotka katsovat, että YK-prosessin täytyy jatkoa, myöskin osoittavat, että prosessista on jotakin hyötyä. Kööpenhaminen jälkeen monet argumentoivat ja sanoivat, että koko prosessi oli kuollut Kankunin jälkeen. Monet katsoivat, että Kankun onnistui hyvin. Sitten lehdistö katsoi enimmäkseen, että koko prosessi on kuollut, mikäli Dorbanin jälkeen ei ole mitään konkreettista näytettävää, niin olen varma, että paineet vain kasvavat. Ja mitä tähän tulee? Ja kun puhutaan Kioton kysymyksestä, katsotteko, että sopimu, asia saadaan käsitelty loppuun Durbanissa? En ole oikein varma, että ymmärsin tarkalleen, mitä te odotatte Durbanilta, etenemissuunnitelmaako ehkä vaikka toista ohjelmakautta taikka osittaista etenemissuunnitelmaa. Tarkoittaako tämä sitten, että tämä on joitakin sitova, mutta sitten ei sido kaikkia? Entä sitten nousevan talouden maata? Haluatteko te, että niillekin asetetaan jotakin velvoitteita? Onko tämä sitten velvoite senkin suhteen, miten energiatehokkuutta parantaa, miten energian käyttää vähennetään? vai milloin tullaan tähän pik tilanteeseen Sitten viimeinen kysymys on käytännönläheisempi kysymys. Miten te näette Euroopan parlamentin valtuuskunnan aseman? Olemme aina iloisia, mikäli te äh, briefaatte meitä, kerrotte meille, missä mennään, mutta oikeastaan emme ole nähneet mitään sopimusta tai mitään muutoksen, sen jälkeen, kun uusi sopimus astui voimaan. Niin minä ehdottaisin nyt, että te kutsuisitte vähintäänkin valtuuskunnan puheenjohtajan mukaan näihin neuvoston ja komission välisiin koordinaatiokokouksiin. <laughs> Erittäin hyvä kysymys, olen samaa mieltä. Mm, varapuheenjohtajan ovi on auki. Margarete, viimeinen puhuja. Til at tale dansk, Connie. <laughs> Først, øh, først øh, fuld opbakning til... No niin, minä puhun nyt Tanskaa. Ensinnäkin minä tuen kaikkia pyrkimyksiä, joihin olette ryhtyneet myös ICAOn suhteen. Minä tiedän, mitä vastaan pitää taistella, joten täysi tukeni, mitä tähän tulee. Mutta mikä se on sitten raha ollaan Fast Start Money. Ollaanko tähän tyytyväisiä? EUlla on tietyt sitoumukset. Voidaanko tulevaisuudessa investoida enemmän? Saadaanko lisärahoitusta, rahaa, jota ei vähennetä muualta, jos näin on? Niin sitten minä haluaisin tietää, miten tämä toteutetaan Euroopan unionin tasolla, jos ainoastaan jäsenvaltiotasolla ollaan sitouduttu tähän. Onko summa loppujen lopuksi sitten sama? Onko tässä suunnitelmia sen suhteen, miten tämä toteutetaan? Me tarvitsemme varmasti yhteisen strategian, mitä rahaan tulee. Uh, uh, Kiitos. Minullakin on yksi kysymys. Tämä liittyy meidän strategiaamme Kioto kakkosen suhteen. Totta kai me haluamme enemmän ja on sanottu, että tässä pitäisi nyt odottaa vuoteen 2013-2014 ja <laughs> ehkä jopa vuoteen 2050, mutta onko EUlla jotain tarjottavaa? Koska energia- ja ilmastopaketti on lainsäädäntö, joten me olemme yhdessä tehneet siitä 20 prosenttia, tai olemme tehneet 20 prosenttia, mutta meillä ei ole mitään tarjottavaa ja sitten äh, täytyy vain odottaa ja jos tässä nyt lukee meidän päätöslauselmamme, josta päätetään ensi viikolla, niin siinä on tehty viittaus teidän tiedonantoonne 20 prosenttia ja enemmän, ja sitten mahdollisesti mainitaan myös tämä 30 prosenttia. Koska 20 prosenttia ei ole tarjous kenellekään, koska olemme tehneet tämän yksin, joten mikä tässä nyt sitten on painostustapa EUlla saada muut mukaan? nyt tai ensi kerralla kahden kolmen vuoden kuluttua, jos meillä ei ole muuta tarjottavaa. Joten paljon kysymyksiä. I'm sorry if I'm not... Kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta ja pyydän anteeksi, että en voi yksityiskohtaisesti nyt pureutua kysymyksiin. Mutta otan kyllä kaikki kommentit huomioon. Ensin Seberille tästä mallista, Brimes-mallista. Sitä on käytetty vuosia, ei siinä ole mitään vikaa. Sitä on käytetty kaikkien eri suhteen. Energiaosasto on käyttänyt sitä jäsenvaltiot ja asiantuntijat käyttäneet sitä vuosikausia. Electrics, joka on teollisuuden alaa edustava järjestö, niin ikään käyttää tätä oman etenemissuunnitelmansa 2015 pohjana, joten kaikki olettamukset on selkeästi ilmaistu komission taustasekirjassa, joten tämä on avoin menettely. Tähän liittyy monia myyttejä, mutta mutta ei tämä mitenkään omituinen tai kumma, kummallinen asia, niin kuin ihmiset jotkut tuntuvat uskovan. Ja sitten joustavuus jäsenvaltioissa energiatehokkuuden suhteen tietystikin. Jonkinlaista joustavuutta tarvitaan, mutta niin ikään pyrimme varmistamaan sen, että meillä on sääntelyä meillä on standardeja tai normeja. Esimerkiksi Miten on mahdollista, että markkinat epäonnistuvat samanaikaisesti ja, ja korjataan rakennuksia, mutta jäsenvaltiot eivät tee työtään? Tämä vaikeuttaa meidän kaikkien toimia. Energiatehokkuusdirektiivi on tässä suhteessa erittäin tiukka, mutta joustavuutta tietystikin tarvitaan. Mikäli me nyt annamme, annamme näin paljon painoarvoa sille, että komissio tekee näitä monivuotisia rahoituskehys, nä, ehdotuksiaan jäsenvaltioiden tilanteen parantamiseksi, niin tietysti meidän täytyy myöskin käyttää hyväksemme mahdollisuutta parantaa energiatehokkuutta. se on energian saantivarmuudesta koko Euroopassa, mikäli emme toimi tehokkaammin. Tämä vaarantuu. Halvin ja tehokkain toimi on ryhtyä energiatehokkaaksi. Vähintäänkin komission puolella me pyrimme saamaan niin paljon aikaan kuin vaan mahdollista, jotta voimme tämän mahdollistaa ja että voimme toteuttaa myöskin tämän potentiaalin olemassa energiatehokkuuden osalta. Sitten näistä öljyhiekka kysymyksistä. Linda, sinä et oikeastaan esittänyt kysymystä, mutta sinä mainitsit, että biomassa kysymyksen, joka on tulossa esiin ensi vuonna, ja kestävyyskriteerit biomassan tuotannon yhteydessä. Ehdotuksena tulee olemaan vielä vuoden loppuun mennessä. Mehän työstämme tätä Öttingerin kanssa. Tämä tulee vielä eteen. Kramer esitti kysymykseen liittyy vastaaviin toimiin. Me erittäin voimakkaasti toivomme tätä, mutta tietystikin minun täytyy myöntää, että nähtäväksi jää vielä, miten lehdistö tähän suhtautuu, mutta me olemme keskustelleet vastaavista toimista eri maiden kanssa, vastatoimista. Pari viikkoa sitten esimerkiksi valtuuskunta vieraili Kiinassa ja siellä puhuttiin tästä samasta asiasta. Viime viikolla itse kävin Venäjällä ja myöhemmin tässä kuussa asiantuntijamme matkaavat Venäjälle eurooppalaiset asiantuntijat menevät paikan päälle ja silloin pohditaan vasta toimia osana keskustelua ja muissakin keskusteluissa otetaan huomioon. Me kyllä työstämme tätä kysymystä. Ja sitten ikään kokous, jossa eri maat olivat mukana. Jälkeenpäin tultiin sanomaan Euroopan valtuuskunnalle, että voisimmeko nyt ryhtyä puhumaan näistä vastatoimista, joten vuoropuhelu on kyllä käynnissä hyvinkin voimakkaasti. Te kysyitte, onko Durbanista haittaa Euroopalle ilmailualan sopimuksen vuoksi. Minä sanoisin, että ei. Minä uskon, että kaikilla muilla osa-alueilla, kaikkien muiden maiden osalta on pyritty sitä, että Euroopan unioni etenisi ja olisi kunnianhimoisempi kuin kukaan muu. Eikö olisi kummallista, Mikkeli, sanottaisiin, että eh, hassua, että teitä nyt mitään ilmailun suhteen. Kaikkien maiden pitäisi periaatteessa kiittää Eurooppaa siitä, että se on ryhtynyt nyt työstämään tätä kysymystä. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että olisi parempi, mikäli meillä olisi globaali maailmanlaajuinen sopimus, mutta vuodesta 1977 eh, lähtien on toimittu yhteistyössä ja ehdotukset, joita me teemme, ottavat kyllä huomioon ilmailun tavalla tai toisella – yhtään sektorina. Kyse pelkästään siitä, että tuotantosektorille ja energiasektorille Euroopassa kasataan lisätaakkaa, vaan pyrimme hoitamaan asian sellaisella tavalla, joka ei millään tavalla haittaa eurooppalaista toimintaa ja teollisuutta. Monet ovat puhuneet siihen, siitä, että olisi erittäin tärkeää pohtia, että me voitaisiin parlamentin puolelta auttaa auttaa tässä kysymyksessä, saataisiin asiat oikean suhteeseen keskenään. Joskus asia sen mielikuvan, että kaikki ilmailuajan yrittäjät ryhtyvät nyt toimimaan lähi mutta minä en tiedä teistä, enkä tiedä itsestäni, enkä tiedä kenestäkään muusta. En usko, että ihmiset säästääkseen kaksi euroa mikäli heillä on varaa ostaa lippu Pekingistä Frankfurtiin. En usko, että kahden euron säästön vuoksi ihmiset alkavat lentämään Abu Dhabin kautta ja sitten odottamaan viisi tuntia paikan päällä seuraavaa lentoa säästäkseen vain pari euroa. Nämä eivät ole ollenkaan valideja argumentteja tällaiset. Te voitte auttaa meitä tässä kysymyksessä ja myöskin saamaan jäsenvaltioiden puolella viestin perille. 25 prosenttia kaikista näistä päästöluvista sai ensimmäisenä vuonna ilmaiseksi. Se olisi vuonna 82 prosenttia luvista. Joskus kun kuuntelee näitä lentoyhtiöiden argumentteja, niin ei millään kyllä kuulosta siltä, että he saisivat 82-85 prosenttia näistä luvista ilmaiseksi. Ei ollenkaan kuulosta siltä, joten periaatteessa en usko, että tästä on haittaa opettaa meille Durbanissa. Ja ilmailualasta vielä. Herra Liise kysyi, miksi meillä ei ole liittolaisia ilmailukysymyksiä. Kyllä meillä on liittolaisia. Meillä on 40 maata, jotka ovat mukana tässä. Meillä on hyviä liittolaisia. Viime viikolla esimerkiksi oli mielenkiintoista, että Kanada ei vastustanut Eurooppaa eikä Australia niin ikään, koska mehän teemme hyvin paljon työtä tällä saralla mutta ilman, että nyt menen liian syvälle yksityiskohtiin, voitte hyvin kuvitella, miksi on olemassa joitakin suuria maita, jotka haluavat taistella asiassa, miksi joskus jotkut lentoyhtiöt pistävät kampoihin, mutta täytyy myöskin muistaa, että lentoyhtiöitä kerran taistelivat globaalia sopimusta, maailmanlaajuista sopimusta vastaan, mutta johtui siihen, että Euroopassa ryhtyi aloitteisiin, koska maailmanlaajuista sopimusta ei ollut. Ja no nyt ei ilmailu- tai lentoalan yrittäjät toimivat tämäkin sopimuksen vesittää. Tällaisesta pyrkimyksestä nyt on kyse. Euroopan ei pitäisi nyt altistua tai alistua paineille tai kiristykselle. Emme voi hyväksyä sitä, että jotkut maat sanovat, että mikäli ei nyt tuhota omaa lainsäädäntöä tai muuteta sitä, niin sitten ryhdytään vastatoimiin kosto toimi. Meidän täytyy puhua selkein sanakääntein. Olin itse komi- tai en ollut itse komissaari muinoin, mutta parlamentti kyllä tiesi, mitä se teki. Komissio tiesi niin ikään, mitä se teki. Ja 27 jäsenvaltiota tiesivät niin ikään, mitä ne tekivät. Mikään ei tule nyt yllätyksenä enää. kuten sanoin, me teemme hyvin paljon jo työtä hyvin ratkaisun löytymiseksi Toivottavasti sen loppujen lopuksi sellainen löytyy. Ja kysyttiin, onko haittaa siitä, että ei mennä toiselle sopimuskaudelle, mikäli Durbanista tästä päätöstä ei tehdä. Onko tästä haittaa meille esimerkiksi ulkomaan kaupan osalta tai suhteissa kehitysmaihin? Minä uskon niin kuin jotkut teistäkin ovat sanoneet, että ei tällä mitään suuren suurta väliä Euroopan kannalta. Meillä on omat tavoitteemme. Me on kirjattu meidän lainsäädäntöömme. Me tiedämme, mitä me teemme vuoteen 2020 mennessä mutta tästä olisi haittaa maailmalle. Mikä sanomme, että okei, mennään toiseen sopimuskaudelle, ja mitään ehtoja ei tälle aseteta ja vain näin tehdään, niin minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että jälleen kerran keväällä monet maat katsoivat, että mikäli vain Eurooppa menee toiseen sopimuskaudelle, johon sitä, mitä tavoitteita sille asetetaan, silloin Durbanista tulee jo suuri menestys. Näin minä uskon. Niin minun mielestäni tämä olisi, tai korjaa, tämä oli minun mielestäni suuri virhe, koska tämä ei vähentäisi yhtään ainoa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Minä en näe, miten me voisimme sitten sanoa, että ilmastokonferenssi on onnistunut, mikäli ei ole mitään näyttöä siitä, että kukaan tekee enempää kuin mitä on jo tehty. Tässä pyritään käyttämään hyväksi argumenttia, että kyllä me haluamme tämän toisen sopimuskauden, ja vaikka on kestänyt monia vuosia, että Kioto saatiin kokoon, niin ainoa pointti, miksi ryhtään kulkemaan kohti tulevaisuutta tämän sillan kautta. Me näemme, että jotkut muut jossakin vaiheessa tulevat perässämme hyväksymme tämän tosiasian. Niin me olemme tarkasta politiikkaa jäsenvaltioiden pääkaupungissa. Voimme katsoa, että mitä Durbanissa päätetään, ja sitten voidaan itse päättää mennä eteenpäin ja odottaa, että muut tulevat perässä. Siitä Durbanissa on kyse. Siksi me pyrimme nyt pinnistelemään asian puolesta. Tämä on myöskin vastaus Florensille. Te viittasitte, tai eikä Florence olekaan täällä enää. No sitten voinkin puhua aivan lyhyesti, vasta vain lyhyesti. Hän tulee takaisin. Aha. Neuvoston johtopäätökset on minun nähdäkseni erittäin selkeät monessa suhteessa. Yhdessä suhteessa olette oikeita, oikeassa. Kaikessa, yhdessä suhteessa johtopäätökset eivät ole kovinkaan selkeitä, mutta tietysti voimme ottaa opiksemme tämän kysymyksen suhteen opiksemme Durbanista. Ja voimme kysyä, miten saamme mukaan ilmastodiplomatian mukaan ulkosuhdehallintoon. Ilmastokysymykset huomioon otetuiksi ulkopolitiikassa. Monet ministeriöt jo toimivat tämän puolesta, mutta on totta, että mikäli ulkosuhdehallinto otettaisiin mukaan koko tähän kokonaiskuvaan, niin monet valtuuskuntamme ovat jo paikan päällä tekemässä hyvin paljon työtä lähetystämme tekevät hyvin paljon työtä. Sitten monia argumentteja sanottu, että miten kehitys kehittyy, se tiedetään, niin miten ulkosuhteet kehittyvät. Ja kun itse olen kulkenut paikasta toiseen, olen nähnyt, miten paikan päällä toimitaan eri maissa. Ja totesin, että tietystikin tämä voitaisiin tehostaa, voit, tehostaa voitaisiin toimia paljon paremmin, mutta hyvin paljon tehdään jo ulkopolitiikan puolella työtä ympäristön puolesta. Herran Zonorille, En nyt voi pureuta tämän kysymyksen syvällisemmin, koska en tunne alueen tilannetta. Toivottavasti käsitätte tämän minä mainitsin täällä jo toisesta ohjelmakaudesta oman kantani. Te viittasitte myöskin IMON laivailuindeksiin, tai laivojen suunnittelun ja siellä käytettyihin indeksiin. On totta, että kun uusia laivoja rakentaa silloin, että niistä täytyy tehdä energiatehokkaita, ottaa huomioon energiaindeksi, mutta ei pidä nyt elätellä mitään harhakuvia mikä tarkastellaan tilannetta, että jatkettaisiin samaa vanhaa rata, niin ei tämä silti estä komissiota tällä alalla lisäämään toimia. IMOn piirissä on pyritty saamaan vielä enemmänkin niin esimerkiksi markkinapohjaisia toimitettu käyttöön ja otettu sen on pohdittu sen mukaan ottamista päästökauppaan tai laivailussa käytetyn öljyn vaatimusten muuttamista ja ympäristövaikutusarvioita. Me tulemme pistämään täytään kaikki lupaukset, jotka olemme antaneet parlamentille näiden asioiden suhteen. Liisa esitti kysymyksen, joka liittyi hiilivuotoon. Minun täytyy sanoa, että kun on kyse epäsuorista päästöistä, dg DG pääosasto aikoo vielä tämän vuoden loppuun mennessä paneutua tähän kysymykseen. Se on kyllä pöydällä ja mukana keskustelussa monien jäsenvaltioiden tasolla. Satu Hassi puolestaan esitti kysymyksen liittyy yhteyteen, joka valitsee päästökauppajärjestelmän ja energiatehokkuuden aloitteiden välillä. Kuten kuulemme, muotoilu 2050 etenemissuunnitelmassa on sellainen, että siellä rinnastetaan keskenään paljonko energiatehokkuushankkeita tarvitaan ja kuinka pyrkimyksiin halutaan päästä. Ja sitten voin vakuuttaa teille, että Tanska myöskin puheenjohtajakaudellaan keväällä tulee toimimaan esimerkiksi matala hiili etenemissuunnitelman suhteen, energiatehokkuusdirektiivin suhteen. Tuossa yhteydessä voimme sitten uudelleen tarkastella kaikkia näitä aloitteita kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Tiedän, että Tanska kaudella on valmistautunut tähän. Dan esitti kysymyksen liittyi Durbanin menestyskriteereihin. Mainitsisin niitä kolme. Ensinnäkin halutaan pistää täytäntöön se, mitä pitää pistää täytäntöön Kankunin sopimusten mukaisesti. Tämä on erittäin pitkä luettelo, mutta erittäin tärkeää on, että merkittävä edistys saadaan suht aikaiseksi vihreä ilmastorahasto, sen rationalisointi ja sitten etenemissuunnitelma. Ja onko tämä etenemissuunnitelma sitten vaihtoehto uuden sopimuskauden? Minä sanoisin, että uusi sopimuskausi voidaan ottaa käyttöön edellyttäen, että meillä on etenemissuunnitelma, jossa mukana ovat myöskin monet muut suuret saastuttajat, jotka lupautuvat niin ikään osaltaan tulemaan mukaan. Entä sitten yksityiskohtaisemmat tiedot, kun keskustellaan nousevan talouden maiden kanssa – niin kuin tekin totesitte. Silloin kyse on jonkinlaista juridisesta rinnakkaisuudesta. Tämä tietystikin tarkoittaa sitä, että muiden pitää sitoutua siinä, missä meidänkin. Emme voi vaatia, että nousevan talouden maata toimivat kuitenkaan niin kunnianhimoisesti ja niin nopeassa tahdissa kuin me rikkaat kehittyneet maat toimimme. Mutta me uskomme, että mitä tahansa kukin lupaa, olipa sitten kyse pienestä tai suuresta lupauksesta vuoteen 2020 mennessä, mitä muita virstanpylväitä sitten asetaankin tulevaisuutta silmällä pitäen. Sama juridinen arvo täytyy olla näillä lupauksilla puolin ja toisen Mikäli Eurooppa sitoo, sitoutuu tiettyyn lupaukseen ja Kiina sitten tiettyyn kokoiseen erilaisen sopimuksen. Miksi tai lupauksen, niin näillä lupauksilla täytyy olla sama oikeudellinen arvo, juridinen arvo. Meille merkitsee paljon se, että se, mitä luvataan, myöskin toteutetaan käytännössä. Siitä nyt keskustelussa on kyse. Pyritään sanomaan, että kyllä meillä on tämä vanha liite, jolla on jaettu maailma osiin, mutta kuinka pitkään voimme jatkaa tämän valossa? Vuoden 1992 jako tai vuoden 1997 jako. Ja kertoa sitten samalla itsellemme, että todennäköisesti pysytään alle 2 prosentin tason. Tämä on se suuri keskustelun aihe, jonka valossa jatketaan. Muuten tässä joudutaan ongelman eteen. Pitäisikö meidän muuttaa katsantokantoja? Minun mielestä meidän pitäisi painottaa sitä, että ei tämä tarkoita sitä, että me luovumme vastuustamme, lupauksistamme, vaan kyse on siitä, että mit, mitä kukin lupaa ja uudella vuosisadalla meidän täytyy voida luottaa jokaisen lupauksiin samalla tavalla – Jokaisen lupauksen on sama arvo. Tästä nyt on kyse. Sitten parlamentin valtuuskunnan osallistuminen vielä. Mikä rooli sillä on? Tiedän, että tämä kysymys tulee yhä uudelleen esiin. Ei minulla mitään sitä vastaan, että puheenjohtaja on paikalla, mutta tiedän, että sitten seuraavaksi pyydetään, että kun on 27 ministeriä, jotka edustavat 27 jäsenvaltiota, niin sitten hekin haluavat ympäristöministeriön mukaan, niin sitten Durbanissa halutaan kaikkien kaikki mahdolliset puheenjohtajat mukaan. Ja tämä on tosiasia ja realiteetti. Siksi on hieman vaikea pohtia, miten voitaisiin virallisemmin ratkaista tämä kysymys. Yleensä meillä on ollut hyvä tapa ratkaista tämä asia siten, että tehdään läheistä yhteistyötä ja koordinaatiotyötä. Olen tietystikin valmis tekemään työstä parlamentin kanssa ja myöskin erityisesti valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Sitten vielä kävänin kysymys, joka liittyi totally confident that the... Olenko luottavainen sen suhteen, että rahaa tulee riittävän nopean tahtiin, niin tietystikin me tässä kepitämme hieman jäsenvaltioita, mutta tilanne on erittäin vaikea. Tämä pitää ratkaista ECOFIN-neuvostossa. Siellä on hiljattain nähty, kuinka pyritään saamaan aikaan tuloksia. Nyt joka ikinen viikko ennen kuin loppuraportista saadaan Durbanissa, voidaan nähdä, kuinka jäsenvaltioiden maksuosuuksia alkaa ropista. Nyt minun täytyy esimerkiksi ryhtyä tapaamisiin maiden kanssa – esimerkiksi saarivaltiot, Afrikan valtiot, jotka ovat arkaluontoisessa asemassa, jotka sanovat, että nyt on nähty, kuinka raha alkaa pikkuhiljaa Euroopasta tulla. Ja kiitoksia tästä avusta. Tilanne ei ole vielä täydellinen, mutta nämä apua tarvitsevat maat niin pikkuhiljaa alkavat nyt myöskin nähdä, kuinka rahaa tulee. Tietysti jäsenvaltion täytyy varmistaa, että että kaikista lupauksista, jotka aiemmin annettiin, pidetään myöskin kiinni. Teitä varmaan hämmästyttäisi, mikäli tietäisit, että mitkä maat eivät ole vielä sataprosenttisesti toteuttaneet lupauksiaan. Toivottavasti voin, voitte itsekin myötä vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot myöskin pitävät lupauksistaan kiinni. Some other questions that, uh... Täällä on vielä jotakin muita kysymyksiä, joihin sitten vastataan jossain vaiheessa. Äh, Black, niin. Do I think that um, shale gas will... Niin, pääsemmekö tavoitteisiimme te kysyitte? Äh, aikooko tässä olla tällainen könttäinvestointi, mitä Shelliin tulee? Me tarkastelemme... Eh equipped to... Liuskekaasun suhteen. Onko tässä joitakin erityisiä ongelmia, mitä liuskekaasuun tulee? Meillä oli asiantuntijakuulemien eh, DG Energia ja ympäristö ja ilmasto kanssa, joten se, että jäsenvaltiot eivät investoisi asioihin, jotka synnyttävät ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Tämä koskee tietysti myös vuosi 2030 ja 2040. Kiitos komissaari tässä erittäin kattavasta esityksestä ähm, liittyen asioihin, jotka liittyvät ilmastokysymyksiin. Me pystymme tukemaan teitä ja mm, tärkeää, että me emme pysähdy, vaan otamme edistysaskeleita. Me näemme teidät sitten Strasbourgissa päätöslausunnon yhteydessä ja sitten Durbanissa. Ja toivottavasti tämä COP17 sitten on menestys. Kiitos. Öö, koordinaattorit tapaavat sitten öö, kolme H1. Kiitos.